Good morgen, liebe Kolleginnen und Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Jatkan keskeyttynyttä istuntoa ja menemme heti esityslistan kohtaan 10. Vastuuvapaus 2011. Tänään käsitellään EUn yleistä talousarviota ja siinä Euroopan parlamenttia. Ja tähän haluaisin toivottaa tervetulleeksi parlamentin varapuhemiehen joka vastaa ensisijaisesti Euroopan parlamentin budjetista. Tervetuloa Gianni Pitella jälleen kerran tänne meidän valiokuntaamme. Ja yhtä sydämellisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin pääsihteerin Klaus Vellen ja Euroopan parlamentin sisäisen tarkastajan Robert Galvinin, samoin Euroopan tilintarkastustuomion asiasta vastaavan jäsenen Vaudilio Tome Mugurusan. Esittelijä tässä äh, asiassa on kollegamme Eva Ortiz Villela ja hänelle annan nyt puheenvuoron alustuspuheenvuoroksi. Olkaa hyvä. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Hyvää huomenta, puheenjohtaja, ja kiitoksia kovasti. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki sinne huoneen etuosaan. Ja meidän puolestamme haluan kiittää teitä kaikkia, että tulitte tänne. Haluan kiittää myös Velleä, että tulitte valiokuntaamme kertomaan Euroopan parlamentin tilinpäätöksestä vuonna 2011. On erittäin tärkeää, että tarkastelemme, kuinka budjettia, budjettivaroja käytetään, erityisesti kun ajatellaan tilannetta, jossa olemme, kriisitilannetta. Olen kokoustanut Euroopan parlamentin, parlamentin eri pääosastojen edustajien kanssa ja sisäisen tarkastajan kanssa viime aikoina, ja tarkoituksemme on varmistaa se, että veronmaksajien varat käytetään tehokkaasti. Tarkoitukseni on, oli luoda ja laatia rakentava vastuuvapausmietintö ja pohtia, kuinka voisimme parantaa asioita ja selventää tiettyjä kysymyksiä, joita eteemme saattaa tulla. Haluaisin kiittää henkilöstöä ja kaikkia osastoja avoimuudesta ja hyvä, hyvästä tahdosta. Kaikki kokoukset ja keskustelut ovat olleet erittäin rakentavia ja hedelmällisiä. Haluaisin myös sanoa, että on suuri kunnia voida olla esittelijänä vuoden 2011 äh, vastuuvapaus ja haluan kiittää myös varjoesittelijöitä kommenteistanne. Niin ikään haluan kiittää tiimiäni siitä, että ne teitte niin hyvää työtä äh, meidän kanssamme. Aion mainita useammankin asian, jotka mielestämme olivat tärkeitä vuoden 2011 vastuuvapauden osalta. Me olemme pyrkineet käyttämään resursseja paremmin hyväksemme. Erityisesti olemme saaneet aikaan säästöjä kääntämisen ja tulkkauksen pääosastoissa. Myös henkilöstön ja jäsenten kuluja on haluttu karsia eri matkojen yhteydessä. On kuitenkin tärkeää, että meillä on edelleen resurssit tehdä työtämme tehokkaasti. Haluan onnitella teitä, äh, Klaus Velle. Vuonna 2011 äh, järjestettiin journalismipalkinto, tai siitä päätettiin luopua. Äh, <clears throat> vuoden 2010 vastuuvapaussuositusten osalta. Ja haluan kiittää teitä myös parlamentin vierailu, vierailijakeskuksen järjestämisestä. 250 000 vierailijaa siellä kävi. Se on yksi Brysselin tärkeimmistä matkailuvetonauloista ja se on esimerkki kaikille muille instituutioille. Vuonna 2011 olemme myös voineet todeta, kuinka Luxemburgin ja Strasbourgin akkreditaatiotoimet on sisäistetty, joten me olemme taas lähempänä tilannetta, jossa voimme tehdä kaiken sisäistetysti niin, että turvallisuuskin paranee. Tämä on äärimmäisen tärkeää parlamentille, siis turvallisuus. Me olemme aina kiinnittäneet huomiota turvallisuuskysymyksiin, erityisesti sen vuoksi, että ryöstöjä ja muita tapahtumia on tapahtunut instituutioiden rakennusten sisällä, joten tarkoituksemme on saada aikaan parempaa turvallisuutta ja ehkäpä huokeammin kuin aikaisemmin. Myönteisiä asioita on tapahtunut, haluan kiittää teitä kaikkia niistä, mutta on tietenkin vielä alueita, joilla meillä on parantamisen varaa. Joten edelleenkin turvallisuuden saralla meidän täytyy jatkaa parannuksia Euroopan parlamentti on instituutio, jossa vierailee päivittäin valtioiden ja hallitusten päämiehiä. Ja 12 000 henkilöä joka päivä työskentelee täällä parlamentissa Brysselissä. Joten haluaisinpa vain kysyä, olisiko ehkä pakollista jäsentenkin tarkastuttaa magneettiset kulkulupansa joka kerta, kun käyvät täällä parlamentissa – myös uusi turvallisuusprojekti kiinnostaa meitä. Haluaisimme tietää, koska se tulee voimaan. Toivomme, että jäsenten ja henkilöstön liikkuvuus ei siitä hankaloidu. Tiedän, että Euroopan parlamentissa vierailee päivittäin monia ihmisiä mutta tällä on tietysti vaikutusta niihin palveluihin, joita parlamentti tarjoaa. Tämä on vaikuttanut muun muassa keitrauspalveluihin. Kanttiini on suunniteltu tietylle määrälle henkilöitä, mutta tällä hetkellä siellä on vähän tunkua. Haluaisimme tietää, mitä tällä saralla aiotaan tehdä, kuinka tätä voidaan parantaa ja mitkä tulevat olemaan kustannukset. Toinen asia, jonka, johon haluaisin kiinnittää huomiota, on tämä Euroopan historiatalo. Nyt lopultakin se avaa ovensa vuonna 2014 syyskuussa. Minua huolettaa tämän hankkeen rahoitus. Kysyin teiltä tästä asiasta vuoden 2012 marraskuussa, kun kävitte valiokunnassa, mutta haluan tuoda kysymyksen edelle uudemman kerran pöydälle tiedän, että komissio ilmoitti haluavansa osallistua tämän hankkeen kustannuksiin. Barosolta olemme saaneet eh, kirjeen, tai itse asiassa Busek, entinen puhemies, sai Barosolta kirjeen, eh, jossa hän ilmaisi komission haluavan eh, osallistua kustannuksiin. Tämä tulisi budjettikohdasta 2013. Haluaisin tietää, onko tämä totta vai onko tämä vain jonkinlainen aie. Kuinka paljon aiotte myötävaikuttaa tähän hankkeeseen ja mitä tulee työntekijöiden lukumäärään, niin näyttää siltä, että vain yhdeksän yli uutta työntekijää värvätään viemään tätä, tämän talon toimintaa eteenpäin. Ovatko nämä henkilöt sitten pysyviä virkamiehiä vai määräaikaisia työntekijöitä ja aikooko Belgian valtio hyö, osallistua myös tämän hankkeen toimintaan. Näyttäisi ihan siltä, että ainakin Brysselin kaupunki hyötyisi tästä hankkeesta, joten olisi mukava tietää, kantaisivatko he kortensa kekoon. Sitten haluaisin vielä mainita sen erittäin rakentavan ja hedelmällisen kokouksen, jonka järjestin viime viikolla, tai olen järjestänyt useitakin kokouksia, mutta sisäisen tarkastajan Galenin kanssa kokoustin, ja hän sanoi, että olisi tarvetta sisäisesti organisoida pääosastoja paremmin. No tämä uusi aihe on johtanut siihen, että tiettyjä sopimuksia on rukattu uusiksi, niin arvoisa Velle, me ei, meillä ei ole tällä hetkellä varaa huonoon suunnitteluun, joka johtaisi huonoon varainkäyttöön. Me olemme järjestäneet kolme kokousta, jossa olemme käsitelleet asiaa, mutta halusin ottaa asian esiin vielä tänäänkin. Haluaisin myös tietää, onko lyöty lukkoon päivämäärää, jolloin tästä tekstistä äänestettäisiin täysistunnossa. Minä tiedän, että täysistuntojen osalta on ollut ongelmia, kun täysistuntosali on nyt remontissa. Sääntöjen mukaan tästä tulisi äänestää ennen 15.5., joten haluaisin tietää, onko aikataulua jo löyty lukkoon. Minua myös askarruttaa se, tulemmeko saamaan <clears throat> kustannusarviota, joka liittyy tähän asiaan. Kustannusarvion olisi tullut olla saatavillamme syyskuussa 2012, jolle nyt ole väärässä, mutta haluaisin tietää, koska tästäkin saadaan enemmän selvyyttä. Ja kun puhutaan rakennusten turvallisuudesta, niin sanon vielä seuraavan. Koska Strasbourginkin täysistuntosalin katto luhistui osittain vuonna 2008, niin sen jälkeen tämän rakennuksen turvallisuutta ei välttämättä kaikilta osin ole vielä tarkastettu. Me toivoisimme, että tämänhetkiset ongelmat, jotka liittyvät sähköpostiasioihin, saisivat ratkaisun mitä pikimmiten. Tämäkin on sellainen asia, joka on tärkeä. Sähköpostiliikenteen tulisi sujua moitteettomasti. Olin aika yllättynyt, kun viime viikolla puhuin IT-henkilöiden kanssa, tietokonehenkilöiden kanssa – koska sähköpostiasioissa oli ongelmia. Ja he sanoivat, että he eivät voi millään tavalla hallinnoida tätä asiaa, koska koko asia on ulkoistettu. No ei minulla ole mitään ulkoistamista vastaan sinänsä, mutta minusta on tärkeää, että parlamentti sentään itse pystyy ö, pitämään lankoja käsissään, kun puhutaan muun muassa informaatiopalveluista ja sähköpostiliikenteestä. Ja lopuksi. Tämäkin on tärkeää. Tämä liittyy asiaan, jonka näin kun tarkastelin vastauksia kysymyksiin täällä puolenvälin paikkeilla. Teidän osastonne tähdensi sitä, että tai lähinnä noin puolesta kysymyksiin vastasitte, että kysymykset eivät liity tämän budjetin vastuuvapauteen, mutta minä sanoisin, että ei näin välttämättä ole. Otetaanpa vaikka kysymys 20 tai 23. Ne liittyvät vuoden 2011 budjetin täytäntöönpanojen energia-asioihin. Kyllä minusta kaikki nämä asiat täytyy käsitellä yhdessä. Minä edustan Euroopan parlamentin suurinta ryhmää, mutta tarkastelin kaikkien ryhmien kysymykset ja vastaukset ja haluaisin nyt ottaa esiin vielä kolme kysymystä. Kahteen viimeiseen ehkä täytyy vastata kirjallisesti, koska ette ehkä pysty vastaamaan välittömästi, mutta ensimmäinen kysymys liittyy matkatoimistoon. Monet kollegat valittavat siitä, että matkatoimisto on kallis ja joskus halvempi lippu löytyy internetistä tai jostain muualta. kysymysten joukossa te vastaatte, että tämä ei liity vuoden 2011 tilijavastuvapausasioihin, mutta kyllä tämä asia tulee esiin toistuvasti ja on tullut, joten halusin ottaa asian esiin täälläkin. Voitteko kertoa myös avustajien äm, ohjesääntöjen täytäntöönpanoon? Haluaisin myös äh, kuulla vastauksen Euroopan parlamentin interryhmien äh, kustannu, haluaisin vastauksen interryhmistä koituviin kustannuksiin. Ja kiitän jo etukäteen. Kiitoksia, Rova Ortiz. Ja seuraavaksi pyydän eh, herra Tome Mugurusan puheenvuoroa tilintarkastustuomioistuimesta. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät budjet- talousarvon valvontavaliokunnan jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimen luku 9 esittelee hallinnollisen menot toimielimessä ja muissa Euroopan unionissa. Työryhmä hallinnolliset ja muut menot Ryhmähallinnolliset ja muut menot äh, kattaa 7,6 prosenttia kaikista maksuista vuonna 2011 ja kattaa äh, inhimilliset resurssit, kuten palkat, äh, avustukset ja eläkkeet ja rakennusmenot, energia, tiedonvälitys ja informaatioteknologia. Tätä arviota varten tilintarkastustuomioistuin otti ähm, tällaisen satunnaisotanan, joka katsoo hallinnolliset menot kaikissa elimissä varainhoitoasetuksen mukaan. Tilintarkastustuomioistuin myös valitsi aiheet, jotka sisälsivät esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, jotka on maksettu kaikille toimielinten jäs- henkilökunnan jäsenille ja myöskin sopimussuhteisen ja väliaikaisen henkilökunnan sopimusten pidentäminen. Samoin kuin edellisinä vuosina tulos on myönteinen. Tilintarkastustuomioistuin äh, on päätynyt siihen tulokseen, että ähm, hallinnolliset menot 2011 olivat äh, oikeudenmukaiset, äh, oike, oikeelliset ja säännönmukaiset. 7 prosenttia 56 tapahtumasta sisältivät virheitä ja hyvin todennäköisin virhe eh, on tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan 0,1 prosenttia. Eh, tuomioistuin on myös sitä mieltä, että että valvonta- ja hallintajärjestelmät hallinnollisissa menoissa vastaavat varainhoitoasetusta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, täytyy ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon kaikille toimielimille ja muille elimille yhdessä, eikä anna erillistä lausumaan niille erikseen. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin tekee Äh, erillistä työtä jokaisen toimielimen ja elimen kohdalla ja sillä on erityishuomioita äh, jokaiselle äh, suositukset tietyille toimielimille ja elimille olivat seuraavat. Ensinnäkin henkilöstön pitäisi äh, säännöllisesti antaa asiakirjoja, jotka kuvaavat heidän henkilökohtaista tilannettaan, ja toimielinten täytyisi luoda järjestelmä näiden asiakirjojen arvioimiseksi. Toiseksi eh, toimielinten ja eläinten täytyisi noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät eh, eh, muun kuin pysyvän henkilökunnan sopimusten muuttamiseen tai pidentämiseen. Ja kolmanneksi toimielinten ja elinten varmistaa, että vastuuviranomaiset parantavat hankintamenettelyjen suunnittelua, koordinointia ja toteuttamista tarkistusten ja hallinnoinnin kautta. Mitä tulee Euroopan parlamenttiin, niin tilintarkastustuomioistuin löysi heikkouksia sosiaalimaksujen ja etujen maksamisessa henkilökunnalle. Kahdessa tapauksessa viidestä tarkastetussa henkilökunnan perhetilannetta ei oltu huomioitu oikein ja tämä johti yhdessä tapauksessa liiallisiin maksuihin. Heikkouksia löytyi myös akkreditoitujen avustajien palkkaamisessa viidessä tapauksessa kymmenestä lääkärin todistukset annettiin liian myöhään ja missä näistä kymmenestä tapauksessa ei ollut äh, asiakirjoja, jossa varmistettiin, että tarkastus äh, tehtiin huomioiden kielitaitovaatimukset. Lisäksi oli heikkouksia ex ante tarkistuksia, jotka liittyivät rekrytointiin, kun 90 tarkastetusta tapauksesta avustajien kohdalla. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin löysi puutteita kahdessa hankintamenettelyssä kymmenestä tarkastetusta. Nämä tapaukset liittyivät kriteereihin ja hankintoihin liittyen rakennuksiin ja painopalveluihin. Vuosikertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin myös kommentoi suosituksia, joita se on tehnyt edellisissä tapa- kertomuksissa. Yksi näistä koskee Euroopan parlamenttia, mitä tulee sosiaalimaksujen maksamiseen, etuuksien maksamiseen henkilökunnalle. Tilintarkastustuomioistuin tarkastus osoittaa, että vielä on vaarana, että tehdään epäkorrekteja maksuja. Hyvä äh, puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, tämä on yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä, mitä tulee Euroopan parlamenttiin. Tietenkin vastaan mielelläni kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Herzlichen Dank, Kiitoksia, herra Tome Mukurusa. Ja nyt sitten annan puheenvuoron kollegallemme varapuhemiehelle, Euroopan parlamentin varapuhemiehelle. Teillä on puheenvuoro. Grazie presidente, mi permetta innanzitutto di salutare. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ja budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtajaa, pääsihteeriä ja kaikkia budjetin valvontavaliokunnan kollegoita. Haluan kiittää myös esittelijää Ortiz Vilejaa ja kaikkia muita esittelijöitä, siis varjoesittelijöitä. Haluan äh, todeta kaikille esittelijöille, että äh, meitä kaikkia huolettaa nimenomaan se, että, että budjettia äh, täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla. Haluan vielä tervehtiä tohtori Mogulutsaa tilintarkastustuomioistuimesta ja olen iloinen eh, siitä myönteisestä, ähm, myönteisistä tuloksista, joita hän äh, totesi meidän työstämme koituneen. Kuten muistatte, niin kuten muistatte, niin, ja kuten aiemminkin on tapahtunut, niin minulla on ollut ilo olla tämän valiokunnan jäsen äh, parlamenttiurani äh, alusta saakka Kuten tapana on, niin tällä hetkellä tässä vieressäni on pääsihteeri äh, Klaus Velle ja Galbin, jotka ovat osallistuneet ja jotka osallistuvat äh, mielipiteiden vaihtoon täällä ja ovat valmiita vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joita teillä on ja joita jo esittelijäkin on esittänyt. Tarkoituksemme on äh, saada selvyyttä siitä, kuinka talousarviota on täytäntöön pantu niin olemassa olevien menojen osalta kuin niiden päätösten, niistä päätöksistä tai niiden menojen osalta, jotka johtuvat myöhemmin tehtävistä päätöksistä. Me olemme jo saaneet luettelon näistä asioista. Olemme myös jo saaneet vastauksia pääsihteeriltä tilia vastuuvapautta koskeviin kysymyksiin ja joista tullaan vielä keskustelemaan enemmänkin. Ennen kuin annan puheenvuoron muille puhujille, haluaisin alleviivata erästä asiaa, joka on meidän kaikkien sydäntämme lähellä, nimittäin vuoropuhelu, avoimuus, ne ovat asioita, jotka ovat meidän työmme ytimessä ja erittäin tärkeitä. On erittäin tärkeää, että kaikki ne toimijat, jotka osallistuvat budjetin laadintaan, toimivat avoimesti ja hyvän yhteistyön hengessä. Me emme halua, että budjetti, budjetti olisi niin matala, että me emme voisi tehdä työtämme asianmukaisesti tai että meidän päätöksemme kyseenalaistettaisiin. Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut, että parantamisellekin on varaa. Meitä voidaan vielä kritisoida, mutta me olemme valmiit parantamaan toimintaamme. Ja hyvän yhteistyön hengessä olemme valmiit näin tekemään ja haluamme välttää sitä vaaraa, joka liittyy demagogisiin näkemyksiin tai siihen, että mennään sieltä, missä aita on matalin yli. Meidän täytyy virallisestikin ja muodollisestikin ää, äh, selvittää ää, äh, kaikki ne kysymykset, jotka ovat vielä avoimia, ja ää, äh, on erittäin tärkeää, että kaikki ne eh, kollegat, jotka ovat tehneet hyvää työtä, tekevät jatkossakin hyvää työtä ja hyvää yhteistyötä. Haluan kiittää Vidal eh, Kadrasia eh, siitä, että hän on ollut valmis tekemään yhteistyötä kanssani. Ja monet teidän kysymyksistänne ovat liittyneet siihen, onko budjettia hoidettu asianmukaisella tavalla, onko hallinnointi ollut hyvää ja riittävän avointa. Haluamme käydä tätä keskustelua mahdollisimman avoimesti. Annan nyt puheenvuoron pääsihteeri Klaus Velelle, olkaa hyvä. Ja Dank, Herr Paljon hyvää varapuhemies Pitellä, myöskin näistä ystävällistä sanoista, äh, joka liittyi, jotka liittyivät tämän valiokunnan jäsenten työhön koska meidän täytyy tiettyjä tulikokeita äh, käydä läpi täällä parlamentissa. Varapuhemiehen sanat kyllä äh, ovat musiikkia korvillemme ja nyt annan sitten pääsihteeri Klaus Vellelle puheenvuoron. Herzlichen Dank. Sydämelliset Kiitokset puheenjohtaja. Ehkä aluksi voin nostaa mieliin ne muutamia vuoden 2011 budjetin kolmakiviä, koska mm, tästä vastuuvapaudestahan on kyse. 2011 oli eräänlainen taitekohta. Tämä oli toisaalta se vuosi, jossa meidän täytyi vielä sopeutua Lissabonin sopimukseen. Otimme käyttöön viimeiset elementit. Me saimme 18 uutta jäsentä Euroopan parlamenttiin. Me saimme 35 mm, uutta virkaa näihin mm, policy departmentseihin, 28 kirjastoon, 1500 euroa avustajille ja myös tutkimuksiin, kuten mm, täällä esittelijä jo sanoi, tämä historian talo on suuri projekti, joka on meitä seurannut talousarvon valviontavaliokunnassa. Ollaan oltu, oltu joskus huolestuneita, siis kyse on parlamentaariumista. Ensimmäisenä vuonna meillä oli 35 000, 53 000 vierailijaa. Tämä on yli odotusten ja parlamentaariumista on tullut todellinen apu ja myöskin yksi tärkeistä matkailukohteista Brysselissä. Tämä on siis onnistunut hanke. Myöskin tätä resurssointia yleistimme parlamentissa kaikissa mm, suurissa ja keskisuurissa pääosastoissa. Meillä on erillinen osasto, joka käsittelee henkilöstöhallintoa, tietohallintoa ja rahoitusta. Etuna on ammattimaistuminen, kun meillä on kaikissa pääosastoissa samat rakenteet, voimme tehdä horisontaalista yhteistyötä, vaihtaa parhaita käytänteitä ja olla ö, kun, hyvä kumppani näille pääosastoille. Tämäkin toimenpide on onnistunut. Vuoden 2011 loppupuolella uusimme kumppanuutemme Luxemburgin kanssa, mitä tulee Konrad Adenauer-rakennuksen rahoittamiseen. Tässä haluaisin kiittää erityisesti Luxemburgin hallitusta, joka on ottanut lisäsitoumuksia, ei vain auttaakseen meitä tämän suurhankkeen kanssa, vaan myös rahoituksellisia sitoumuksia esimerkiksi vuokratakuiden muodossa. Ja tällä tavoin saatoimme viedä tätä hanketta eteenpäin jäsenten näkökulmasta, mutta myöskin monien henkilökunnan jäsenten näkökulmasta. Virstankivi oli se, että Brysselissä ja Strasbourgissa melkein täysin kattavasti otimme käyttöön Wifin Tämä oli suuri investointi, jota varten budjettivaliokunta antoi meille riittävät määrärahat. Tämä oli eh, Tämä on tärkeä ennakkoedellytys sille, että voimme myös käyttää tietotekniikkaa mobiilisti. Tämä eh, investointi eh, oli kannattava ja budjettivaliokunta lisärahoituksen kautta viime vuoden lopulla antoi meille mahdollisuuden täydentää tätä wifi-verkkoa. Äh, sitten esittelijä mainitsi myös äh, akkreditointin äh, sisäistämisen. Tiedätte, että muutama vuosi sitten meillä oli muutamia ongelmia turvallisuuden suhteen ja nyt olemme ryhtyneet toimenpiteisiin olen vakuuttunut siitä, että ei riitä, että rekrytoidaan ihmisiä uniformussa turvallisuuden lisäämiseksi, vaan tarvitsemme henkilökuntaa, joka on pätevää, sitoutunutta, jotka tuntevat toimielimet jo monien vuosien ajalta ja jotka ovat myös lojaaleja parlamentille. Ja tätä ei voida välttämättä odottaa henkilökunnalta, joka joilla on pätkäsopimuksia äh, ja siksi olemme ryhtyneet äh, toimenpiteisiin. Akreditoinnin sisäistäminen on nyt päätetty kaikissa toimipisteissä ja nyt on päätetty puhemiehistössä, että koko äh, turvallisuustoimi sisäistetään ja tähän on jo ryhdytte ja ehkä vuonna 2013 voimme jo päättää tämän prosessin niin, että turvallisuushenkilökunta on täysin parlamentin sisäistä. Ja seuraavaksi haluaisin vielä huomauttaa, niin kun menen esittelijän kysymyksiin, haluaisin puhua kielipalvelujen optimointiohjelmasta. Tässä olemme kyllä saavuttaneet todella uskomattomia saavutuksia myöskin yhteistyöhengessä työntekijöiden kanssa. Olemme yrittäneet eri kieliyksikköjen köjä tarkastella käännöksessä. Huomasimme, että tässä oli erilaista työtaakkaa eri työntekijöille ja yritimme tätä tasoittaa. Meillä oli kunnianhimoinen tavoite ja siksi noin sata paikkaa käännöksistä pystymme siirtämään muihin tehtäviin niin, että saatoimme esimerkiksi vaikutusten seurannan uuden osaston perustaa ilman uusia virkoja ja myöskin Euroopan historian taloa emme varten emme tarvitse uusia virkoja, vaan niitä siirretään muilta aloilta. Eli otamme näitä virkoja sellaisilta aloilta, joissa voimme toimia tehokkaammin ja käytämme niitä sitten tätä varten. Meillä on myös uusi lähestymistapa käännöspalveluissa. Siirrymme tällaiseen pyynnöstä kääntämiseen. Eli sanatarkat istuntoselostukset täysistunnosta kaikilla kiennoksilla tehtiin ennen automaattisesti Tämä aiheutti valtaisia kustannuksia. Nyt olemme muuttaneet tätä järjestelmää. Sanomme, että jos yksikäänkin jäsen haluaa käännöksen omalla kielellään, niin silloin tämä käännös tehdään. Mutta me emme tuota käännöstä tee, jos sitä ei tarvita. Ja tulos vuonna 2012 oli, ettei pyydetty yhtään ainotta käännöstä ja Tästä säätettiin 8,4 miljoonaa euroa. Nämä säästetään joka vuosi ilman, että tässä jäsenet siitä kärsivät, koska jos he käännöksiä haluavat, he voivat niitä saada. Tämä on valtaisa parannusta myöskin tulkkauksen alalla. Olemme tehneet tärkeitä päätöksiä vuoden 2011 aikana rakenteellisia päätöksiä, niitä on kolme. Ensin pyysimme valiokuntia, tiedän tästä keskusteltiin hyvin paljon, että ne kokoontuisivat joko maanantaina ja tiistaina tai keskiviikkona ja torstaina, mutta eivät kaikki siis tiistaina ja keskiviikkona, koska tämä tarkoitti sitä, että tulkkauksessa pystyimme hyödyntämään paljon enemmän virkamiestulkkeja, jotka ovat käytössämme maanantaista perjantaihin, eikä mm, meidän tarvitse käyttää niin paljon vapaiden markkinoiden tulkkeja tiistaina ja keskiviikkona. Me olemme tässä yrittäneet, saaneet säästet, yrittäneet säästää 10 miljoonaa euroa ja huomasimme, että vuoden 2011 lopussa säästöt eivät olleetkaan 10 miljoonaa euroa, vaan 15 miljoonaa euroa lisäseurauksena oli se, että kun nyt käytämme viikkoa paremmin, me emme anna enää vapaimarkkinoiden vapaamarkkinoiden tulkeille kahden päivän sopimuksia, vaan neljän päivän sopimuksia. Ja neljän päivän sopimuksista ovat myös, tai niillä pystyimme houkuttelemaan tänne myös pätevimpiä tulkkeja ja lisäksi myös lentokustannukset vähenevät, samoin hiilidioksidipäästöt, joten kokonaisuudessaan säästöimme näiden toimenpiteiden kautta melkein 24 miljoonaa euroa ilman, että siitä olisi syntynyt minkäänlaista haittaa jäsenille, ja tämä voidaan siis toistaa joka vuosi. Ja tuottavuus on kahdessa vuodessa noussut noin 50 prosenttia. Mielestäni nämä ovat hyviä lukuja ja tämä osoittaa, että on mahdollista hallintoa tehostaa ilman, että jäsenten palvelut heikkenisivät tai työntekijöiden yhteistyö kärsisi. Sitten haluaisin vastata Äh, esittelijä edustaja Ortisin eri kysymyksiin. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä hänen kanssaan, myöskin sisäisen tarkastajan kanssa ja myöskin näistä myönteistä kommenteista, joita hän on äh, tehnyt näihin eri kysymyksiin sitten. Äh, jäsenten tarkastaminen sisään tulon aikana. Tähän emme ole löytäneet mitään mahdollisuutta muuttaa tätä, mutta yritämme uudella teknologialla ottaa käyttää järjestelmän, joka mahdollistaisi sen, että eh, ilman, että jäsenen eh, sisään tullessa eh, että hänelle tässä aiheutuisi haittaa, niin hänen identiteettinsä voidaan tarkastaa niin, että jäsenen valokuva ilmestyy ruudulle, kun hän kävelee siitä ohi. En tiedä vielä milloin tämä voidaan ottaa käyttöön, mutta on siis teknisiä mahdollisuuksia varmistaa, että parlamentin jäsenet todella ovat parlamentin jäseniä ilman, että heidän liikkumistaan liikaa siinä sisääntulon aikana hidastetaan. Sitten eri turvallisuus, vyöhykkeiden käyttöönotto parlamentissa. Periaatepäätös näiden vyöhykkeiden käyttöönotosta tehtiin jo puhemiehistöstä viime vuonna ja sitten päätimme kehittää erityiskonseptin kaikkia rakennuksen osia varten. Tämä konsepti on olemassa ja rakennukset jaetaan viiteen eri turvallisuusvyöhykkeeseen ja meillä oli sitten erilaisia turvallisuustoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että tämä yleinen äh, alue äh, olisi sellainen, että siellä voitaisiin liikkumista helpottaa, esimerkiksi vierailijoiden liikkuvuutta, Äh, kun sitten tiedämme, että näillä mm, toisilla vyöhykkeillä turvallisuus voidaan varmistaa. Kysyitte, että milloin tällainen päätös voidaan tehdä. Minä ehdotin puhemiehelle, että tämä asia otettaisiin esityslistalle, puhemiehistön esityslistalle 4. helmikuuta Strasbourgissa maanantain kokoukseen. Varmasti asiasta vielä täytyy keskustella, mutta Toivomme, että pian pääsemme päätökseen. Tavoitteena on toteuttaa rakenteelliset muutokset vaalikampanjan ja vaalitauon aikana niin, että syntyy mahdollisimman vähän haittaa rakennuksessa jäsenille, mutta myös kaikille muille käyttäjille, että sitten kun uusi parlamentti kokoontuu kesätauon jälkeen, olemme tässä uudessa tilanteessa. Sitten kolmanneksi kysymys ruokaloista. Ruokalassa meillä on ongelma, kuten monella muullakin alalla. Meidän rakennuksumme, meidän infrastruktuurimme ei ole riittävää nykyisille käyttäjämäärille. Vastauksissani on esimerkki ruokalasta. Kymmenen vuotta sitten meillä oli 1,4 miljoonaa ruokalan käyttäjää vuoden aikana, nyt 3,7 miljoonaa. Siis kaksi ja puoli kertaa, yli kaksi ja puoli kertaa enemmän ilman, että että ruokalan kapasiteetti olisi sen suuremmin kasvanut, hiukan vain, joten infrastruktuuri on täysin ylikuormittunutta. Sama koskee hissejä. Meillä on hissejä, jotka liikkuvat yli 2000 kertaa päivässä. Tämä on aivan ylikuormittunutta. Miksi näin on? Se on näin, koska meillä on aivan liikaa ihmisiä rakennuksissamme sekä vierailijoita että työntekijöitä. Kun on kyse vierailijoista, niin valitettavasti niin, että vierailija ryhmät eivät eh, enää eh, vieraile ainoastaan erillisellä eh, alueella, jossa meillä on oma ruokala, omat tilat ja pääsy täysistuntosalliin, vaan näette, että hyvin monet vierailijaryhmät kävelevät täällä parlamentin päärakennuksessa. Jos tällainen 30 vierailijan vierailijaryhmä on, odottaa hissiä, niin se tarkoittaa, että näitä hissejä ei voida käyttää hyvin pitkään aikaan. Tämä on se seuraus. Mm, toinen liittyy henkilökuntaan. Me olemme vieläkin tilanteessa, jossa meillä on jäsenten toimisto ja yksi toimisto hänen avustajilleen. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että usein kolme avustajaa ja kolme harjoittelijaa, jopa kuusi henkilöä ovat 17 neliön tilassa. Minun mielestäni tämä ei ole enää hyväksyttävä tilanne, eikä tämä ole mitään luksusta, että ajatellaan, että yritettäisiin muuttaa tätä tilannetta. Vertailimme tilannetta Saksan liittopäiviin. Saksan liittopäivät aikovat nyt rakentaa neljännen toimiston jäsenille ja meillä on vain, vieläkin vain kaksi toimistoa, vaikka meillä on kaksi kertaa enemmän työviikkoja ja melkein kuusi kertaa enemmän valiokuntakokouksia, vaikka meillä on paljon vähemmän tukea mm, täytäntöönpanevalta elimeltä ja toivomme, että pystymme tämän toteuttamaan seuraavalle kaudelle. Olemme näitä valmistelijatoimia hallinnossa nyt tekemässä. Sitten ähm, ruokaloista vielä puhemiehelle ehdotin, että tämä laitetaan äh, esityslistalle 18.19. helmikuuta, eli noin neljän viikon kuluttua. Äh, silloin emme vielä voi tehdä mitään lopullisia päätöksiä, mutta asiasta on keskusteltava ja me tarvitsemme vaihtoehtoja äh, ja tehtävän antoja, jotka mahdollistavat sen, että löydämme ratkaisu. Sitten Euroopan historian talosta. Historian talon rahoitus löytyy liiketoimintasuunnitelmasta, josta sovittiin budjettivaliokunnan ja parlamentin puhemiehistön välillä. Tästä me pidämme kiinni. Me olemme saaneet nyt tarjouksia laajennustöistä ja nämä tarjoukset ovat budjetin puitteissa, joten mitään kielteisiä yllätyksiä ei tässä ole. Aikataulukin pitää, joten odotamme, että keväällä 2014 muutos- ja laajennustyöt ovat valmiit. Sitten kysymys kuuluu, avaammeko siinä vaiheessa rakennuksen osittain? vuosittain. Tästä on käyty keskusteluja budjettivaliokunnan ja puhemiehen välillä. Puhemies oli sitä mieltä, että meidän ei pitäisi avata tätä osittain kesällä 2014, vaan meidän pitäisi odottaa sitä, että rakennus on lopullisesti valmis, mikä sitten johtaa siihen, että rahoitustaakka jakautuu vielä yhdelle vuodelle ja sitten rakennus olisi syksyllä 2015 valmis ja avattaisiin silloin. Komissio on kirjallisesti Barroson kirjeellä sitoutunut äh, rahoittamaan juoksevia kustannuksia. Me rahoitamme ähm, rakentamisen ja tietenkin myös osan juoksevista kustannuksista, mutta komissio on sitoutunut osaan näistä juoksevista kustannuksista. Vuoden 2014 budjetin puitteissa tämä tarkoittaa, että ennen kesätaukoa, äh, kun se tekee ehdotuksensa äh, budjetista, sen täytyy osoittaa, millaisesta summasta on kyse. Kuitenkin on niin, että johtuen siitä, että virallinen avajaiset ovat vasta syksyllä 2015. Meillä ei 2014 ole vielä näitä kustannuksia. Ne tulevat vasta vuonna 2015 ja täysin vasta 2016, mutta tulemme komission kanssa ensi kuukausina selvittämään, minkä suuruisesta summasta on kyse. Sitten Mm. henkilökunnasta. Juuri äsken sanoin, että me emme tarvitse uusia virkoja äh, Euroopan historian taloa varten, koska ähm, hoidamme sen äh, siirroilla parlamentin sisällä, eli mitään uusia kustannuksia ei synny, me vaan asetamme uusia painopistealueita. Olen kuitenkin vakuutunut siitä, että hyvin suuri osa äh, henkilökunnasta ovat sopimussuhteisia työntekijöitä. Miksi näin? Koska me tarvitsemme museoasiantuntijoiden apua Euroopan historian talossa. Heitä ei kuitenkaan löydy tietenkään täältä Euroopan toimielimistä, vaan heitä löytyy jäsenvaltioista. Ja me haluamme, että he ovat heidän asiantuntevuuksensa on tuoretta, eli että ihmiset osallistuisivat muutamaksi vuodeksi tähän hankkeeseen. Siksi tarvitsemme sekä virkoja että näitä sopimussuhteisia työntekijöitä. Sitten näistä hankintakilpailusta. Tämä oli viides kysymyksenne. Sisäinen tarkastaja vastaa myöskin varmasti tähän. Me olemme saaneet mm, aikaan edistystä tämän ikään kuin vanhan uuden varainhoitoasetuksen kautta meillä ei enää ole keskitettyä varainhoitojärjestelmää, vaan hajautettu varainhoitojärjestelmä ja tämä johtaa siihen, että on myös erilaisia käytänteitä. Öm, tämä on jokaisen tulojen ja menojen hyväksyjän harteilla äm, tiettyjä laatustandardeja on noudatettava ja ä, tärkeää, että meille sitten nämä laatustandardit tulevat ja siksi hankintafoorumin kanssa ä, loimme myös menettelyn, että erityismenettelyissä he, heitä on konsultoitava heti, kun on kyse 60 000 euron Äh, summista. Eli siis äh, tältä tulojen menojen hyväksyöltä ei viedä vastuuta, mutta häntä kehoitetaan äh, kuulemaan tätä elintä. Tämä on päätös, jonka 2011 lopussa tein ja 2012 lähtien tätä on sovellettu. Minitäysistunnoista voin sanoa sen verran, että vuonna 2013 meillä ei tule olemaan minitäysistuntoja Brysselissä, eli työskentelyn kannalta täytyy huomioida ainoastaan Strasbourgin täysistunnot. Syy tähän on meidän täysistuntosalimme tila täällä Brysselissä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on sinne laitettava uusi metallirakenne, joka vakauttaa katon. Nämä työt tulevat kestämään vuoden 2013 loppuun asti, joten meillä ei olisi mitään suunnitteluvarmuutta, jos sanoisimme, että yritämme järjestää minitäysistunnon marraskuussa 2013, niin sitten meidän pitäisi perua se mahdollisesti. Mm, ja tämä ei ole hyväksi jäsenillekään. He tarvitsevat suunnitteluvarmuutta, joten Tämä tulee kestämään noin vuoden. Sitten näistä metallituista. puhemiehistä päätti näistä metallituista. Nämä puiset tukirakenteet pysyvät siellä, mutta niitä täydennetään metallisella tukirakenteella. Nämä metalliset tukirakenteet itse riittävät ähm, kannattamaan tätä kattoa. Eli nämä vanhat puurakenteet ovat siinä täydentäviä, mutta me emme enää ole riippuvaisia niiden mm, tuesta. Nämä metallituet on varmist, rakennettava Ähm, räätälöidysti millimetrityönnä, siksi siihen menee hyvin paljon aikaa. Me tarvitsemme siis koko vuoden 2013, mutta tämä mahdollistaa myös sen, että ähm, tämä, mm, tämä kattoa ei tarvitse enää, ei tarvitse poistaa, vaan mm, rakenteet voidaan laittaa siihen kiinni. Sitten puhuitte Strasbourgin täysistuntosalista. Meillähän oli mm, suuri ongelma muutama vuosi sitten. Mitkä seurauksia tällä sitten oli? Voin sanoa teille, että minä astuin virkaani 16.3.2009, 18. maaliskuuta 2009 tein puhemiehistölle ehdotuksen rak- rakennuksista vastaavan pääuston uudelleenjärjestelyistä, siis kaksi päivää myöhemmin. Ja tämä uudelleenjärjestelyt sisäsivät sen, että meillä olisi erityisyksikköjä rakennusten ylläpitoa varten. Eli erottaisimme toisaalta uudet hankkeet ja toisaalta rakennusten ylläpidon. Meillä on miljoona neliömetriä ja tarvitsemme erityisasiantuntemusta ylläpidossa Budjettivaliokunta oli ystävällisesti valmis antamaan meille riittävät määrärahat kolmen vuoden aikana. Loimme 48 virkaa ja mm, meillä saimme myös summan, jolla pystymme ottamaan ulkoisia asiantuntijoita käyttöön. Nyt meillä on ohjelma, joka säännöllisesti tarkastaa rakennusten mm, tilan ja tämän ohjelman puitteissa Brysselin täysistuntosalin kattorakenteiden ongelmat selvisivät, siis ilman mitään ylimääräisiä määrärahoja, joita budjettivaliokunta ja täysistunto meille antoi. Emme olisi tätä rakenteellista vikaa löytynyt ja todennäköisesti varsin lyhyessä ajassa Brysselin täysistuntosalin katto olisi romahtunut. Tämä olisi voinut vaikuttaa rakennusten kokonaistilaan ja en halua edes ajatella, mitä seurauksia tästä olisi ollut sille henkilöstölle, joka täällä työskentelee, joten tämä nämä parannukset ylläpidossa, asiantuntija parlamentissa, asiantuntijoita ulkopuolelta ja erityisosasto Äh, niin siitä on ollut hyötyä. Sitten kysymyksenä näistä sähköposteista. Meillä on kaksi komponenttia. Ensimmäinen on tämä äh, aivan ajankohtainen sähköpostiongelma joutui tällaisesta viruksen torjuntaohjelmasta, joka otimme käyttöön, joka oli viallinen. Se oli Microsoftin viruksen torjuntaohjelma, mutta se on nyt poistettu. Silti meillä on suurempia ongelmia äh, taustalla meidän kapasiteettirajamme tulevat jatkuvasti vastaan. Sähköpostien määrä ja erityisesti mobiiliviestintien määrä on kasvanut aivan räjähdysmaisesti viime vuosina. Meidän alkuperäiset järjestelmämme eivät riittäneet siihen, niitä on muutettava. Mutta on myös kysymyksiä, jotka liittyvät käytänteisiin. Tiedämme esimerkiksi, että meillä on yksi käyttäjä, joka yksin omassa sähköpostijärjestelmässään säilyttää 90 000 tapahtumaa, siis 90 000 tapahtumaa, jos sähköpostijärjestelmää käyttää tällä tavoin, niin silloin on aivan selvää, että se rasittuu liikaa ja jos sitten ähm, tehdään suuri lähetys, kuten viime päivinä, niin sitten tämä järjestelmä toimii äärirajoillaan. Yritämme näitä rajoja laajentaa, mutta meidän täytyy myös eri, tavoin, eri tavalla käyttää näitä sähköpostikapasiteettejamme. Sitten kysymys, joka liittyy tarkemmin vuonna 2011 Mehän olemme kaikkiin kysymyksiin vastanneet. On sellaisia kysymyksiä, jotka koskevat tarkemmin tätä vuoden 2011 vastautuvapautta. Sitten on laajempia kysymyksiä, jotka liittyvät enemmänkin hallintoon. Niihinkin vastasimme, mutta huomautimme, ettei tämä koske tarkkaan ottaen vuoden 2011 vastuuvapautta, mutta olemme niihin vastanneet. Sitten matkatoimisto. Se on tunnettu aihe. Kun on kyse lipuista, tavallisena käyttäjänä sanoo, että no minä ostan joko äm, turistiluokan lipun tai bisnesluokan lipun, mutta todellisuudessa lippuja on hyvin paljon erilaisia, on hyvin paljon erilaisia äh, bisnesluokan lippuja ja äm, äh, turistiluokan lippuja ja ä, äh, ostajana verkossa tätä ei pysty heti tunnistamaan ja näillä lipuilla on tietysti myös eri hinta. Kuitenkin olemme päättäneet, että yritämme leikata matkakustannuksia viidellä prosentilla ja pyydämme, että matkatoimisto etsimällä intensiivisemmin halvempia lentoja säästämään noin 1,5 miljoonaa euroa ja toivomme, että mm, tämä onnistuu. Me odotamme tässä myös matkatoimiston yhteistyötä vuonna 2013 ja ö, uusi tarjouskilpailu on tulossa toimielinten välisesti ja ö, mahdollisesti sitten pystymme uuden toimijan kanssa näistä asioista keskustelemaan. Sitten avustajien ohjesääntö. Tulos on erittäin myönteinen. Monet teistä tietävät, että vanhan järjestelmän alla oli suuria ongelmia Meillä oli myös avustajien sopimuksia, joita ei pystytty, jotka eivät olleet hyväksyttäviä, joissa ei ollut riittävää sosiaaliturvaa esimerkiksi. Mm, nyt sitä kautta, että olemme tilanteen muuttaneet, pystymme saamaan avustajia, jotka työskentelevät pitkään jäsenillemme, jotka ovat pätevämpiä. Siitä on hyötyä työllemme. Budjetti on pysynyt samana kun siirryimme tähän järjestelmään kesällä 2009, on tullut kaksi kertaa korotuksia, kun on sopeuduttu Lissabonin. Tietenkin tästä syntyy hiukan hallinnollista taakkaa, mutta olemme sitä mieltä, että siitä on hyötyä. Ja sitten interryhmistä. Tämä oli 13 ja viimeinen kysymys interryhmistä. Nehän ovat ryhmien hallinnoitavissa, joten ryhmien täytyy omistaa kassoistaan eh, tarjota saleja ja eh, tulkkauspalveluita, joita eivät käytä itse. Eli toimielimelle tästä ei synny lisäkustannuksia. Toivottavasti hyvä esittelijä, olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ja, vielen Dank, Generalsekretär. Bei Ihren Ausführungen ist... Kiitoksia, äh, pääsihteeri. Puheenvuorostanne on äh, äh, käynyt selväksi se, että, että, että tämä eurooppalainen historian talo on kuva ja pysyvä kuva ja osa tätä meidän rakennustamme ja toimintaamme. Kiitoksia. Nyt saamme todella kattavan äh, kokonaiskuvan tästä tilanteesta parlamentin kannalta, mutta sitten sisäisen tarkastaja äh, Kalvin, olkaa hyvä, te voitte nyt oman näkemyksenne kertoa. Mm, mm, puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, haluan ensinnäkin puheenjohtaja kiittää tilaisuudesta esitellä 2011 vuosikertomuksen Äh, äh, äh, tarkastuspaneelien pääsihteerin kanssa viime kesänä pidetyn kokouksen jälkeen tämän laatia. Sääntömme edellyttävät tällaista tarkastusraporttia, jossa, joka koostuu lukuisista tarkastuksista, niin niistä, niiden perusteella tehtyjen suoritusten toteuttamisesta samoin sitten sisäisen äh, tarkastajien äh, viime vuoden 2011 tarkastuksen tulokset ovat tässä äh, raportissa nyt. Sisäinen tarkastaja laatii jokaisen, joka vuodelle oman toimintaohjelmansa, toimintasuunnitelmansa, joka perustuu tällaisen valistuneeseen riskinarviointiin ja sen riskinarvioinnin päätarkoitus on mahdollista sitten tarjota tarkastajalle tilaisuuden resurssissa käyttää sitten kaikkein riskialtteimpien sektoreiden tarkastamiseen. Sisäinen tarkastus 2011 lähinnä keskittyi julkisen hankintoihin tietotekniikkaan ja henkilöstökustannusten seurantaan eri, erilaisten edellisten vuosien tarkastusten perusteella sovittujen toimintaohjeiden ja suositusten toteuttamisen valossa. Nyt sitten 2011 toimen, toimintamme lyhyesti. Meidän tehtävämme on seurata ja tarkastaa yhteyttä tämän instituution, instituution sisäisen toteuttamista yleisesti ottaen voitiin myönteisiä seura- tuloksia noterata monilla, monilla sektoreilla. On kesket, sovellettu esimerkiksi keskitetysti hyväksyttyjä ohjeita riskienhallintaan, parempaa tarkastusmenettelyä ja myöskin budjetti, budjetin täytäntöönpanon tarkempaa seurantoa seurantaa. Eh, nyt sitten eh, ajatellen eh, seuraavalle vuodelle 2012 tehtäviä muutos- ja parannusehdotuksia. Meillä on eräitä suosituksia julkisten hankintoiden saralta piti lähetä innovaation ja tietotekniikka-tuen toimintojen tarkastus. Siinä voitiin todeta, että aiemmilta vuosilta tuttuihin ongelmiin oli moniin kyetty löytämään tällä tavalla ratkaisuja Äh, suuret puitesopimukset, joita 2008 neljän vuoden kaudella myönnettiin 215, 215 miljoonan äh, euron arvosta, äh, olivat nyt tarkastuksen alla. Eh, nämä hankintasäännöt ovat näiden sopimusten täytäntöpana haitallisesti vaikuttaneet. Jos ajatellaan toimintasuunnitelman sitoumusta, Itekin ylin johto on on 2008 menettelytapoja nyt sitten päättänyt tarkistaa niin, ettei, ettei näitä samoja virheitä enää tässä seuraavalla jaksolla toistettaisi. Sitten itsekin yle, yleisjohto totesi myöskin, että, että ulko, ulko, ulko, <clears throat> ulkopuolista apua tarvitaan entistä enemmän ja se to, to, toteutetaan sitten ennalta sovittujen sopimusten perusteella mieluumminkin kuin suurten laajojen kauppojen. Mitä sitten tulee viestintäosastoon, siellä todettiin parannustarpeita kolmella avainsektorilla esimerkiksi hankintaprosessien suunnittelu ja toteuttaminen, tarjousten arviointi ja sitten sisäiset tarkastukset tämän hankinnan toteuttamisen jäl- jäl- toteuttamisvaiheessa. Tässä on 2012 vuodelle sovittu yhdeksän kohdan tarkastusohjelmasta. Ja me olemme huomanneet jo, että esimerkiksi rahoitus rahoitusjärjestelmä, rahoituspääosasto on, on jo mukautunut tähän sisäinen tarkastus katseli myöskin puheenjohtajiston ja puhemiehen toimiston pää, pääosaston toimia, jonka ansiosta kaikki kahdeksan aiemmista tarkastuksista mainittua ongelmakohtaa oli kyetty ratkaisemaan – samoin henkilöstön palkkajärjestelmän järjestelmän todettiin olevan vakalla, vakalla pohjalla, mitä tulee sen seurantaan ja tarkastuksen. Myöskin kaikki toimet suoritettiin johdonmukaisesti, johdonmukaisesti asianmukaisesti. Tässä päätettiin myöskin, että hallinta- ja valvontatoimia edelleen vahvistaa niin, että, että että henkilöstöhallintajärjestelmän sisältävät tiedot ovat ajan tasalla ja asianmukaisesti myöskin kaikkien saatavilla. Mitä sitten tulee tähän kerrannaisvaikutusten laskemiseen. Voimme todeta, että tässä siirtymäkauden aikana meidän toimenpiteemme erosivat muiden instituutioiden soveltamista näistä kerrannaisvaikutuksista. Me voisimme, voimme siitä todeta, että että 2004 taukokuun ensimmäisen päivän päivää ennen palveluksen astuneiden eduissa oli selkeästi parempia ehtoja kuin muiden me <clears throat> haluamme kuitenkin jatkossa, jatkossa sitten äh, vähentää tällaista riskiä niin, että tämä automaattinen kerrannaisvaikutus seuraa äh, ura, ura kehitteessä, kehittyessä. Ja mietimme, millä tavalla voitaisiin äh, korjaavia toimenpiteitä soveltaa niin, etteivät että, etteivät parlamentin siirtymäkauden toimin, toimintamuodot sitten jää elämään ja haitallisesti meillä oli koko, koko, koko joukko eh, eh, tehtäviä myöskin noin yleishallinnon osalta. Yksi koski eh, avustajien ohjesääntöjä siinä alkuperäisessä 2011 2008 tarkastuksessa mainitut 32 puutekohtaa oli suurinta osaltaan korjattu. Ja alkuperäisessä tarkastuksessa oli osoitettu koko joukko tällaista äh, äh, on äh, riskialtteimpia ongelmakohtia, joista 36-33 oli onnistuttu korjaamaan. Tässä oli pureuduttu erityisiin tällaisiin systeemisiin ongelmiin, jotka, olivat, jotka alkuperäisessä tarkastuksessa olivat esille nousseet. Saatamme todeta, että henkilöstön ohjesäännön ja äh, rahoituspääosaston toimenpiteiden äh, yhteensovittaminen olivat myöskin äh, parantaneet valvontaa merkittävästi. Tässä on vielä kuitenkin kolme riskialtista sektoria vaikka ei nyt riskit, riskit suuret ole, olekaan noin rahallisesti, niin mainen kannalta voivat olla sitten paljon merkittävämpiä. Näinpä olemmekin pyrkineet äh, esittämään uusia tarkastusmalleja, jotka tehostaisivat sitten esimerkiksi maksuviranomaisten äh, toimia. 2011 äh, vuonna tarkastettiin myöskin sitten maksujen suorittamisen tehokkuutta. Aiemmassa alku, alku, alkuperäisessä tarkastuksessa haluttiin hajauttaa tätä prosessia samalla kun vahvistettaisiin yleisesti noudatettavia ohjesääntöjä ja lyhentämään maksuaikatauluja. <clears throat> Implementaatio tässä oli, oli matala aikoina, mutta tätä ovat helpottaneet kaksi seikkaa. 2008 jälkeen maksatusajat ovat lyhentyneet selvästi ja äh, heinäkuussa 2011 äh, käynnistettiin äh, rahoitusjärjestelmän uudistushanke, jonka ansiosta varmaankin monet alkuperäisessä toimintasuunnitelmassa osoitetut ongelmat saadaan ratkaistuksi. Mutta kuten sanottu, kaiken kaikkiaan riskitasot ovat hyvin keskimääräisiä ainoastaan tällä. Seuraavaksi sitten näistä rakennushankkeista siellä äh, seuran on paljastanut muutamia myönteisiä edistysaskelia, jonka ansiosta on suunnittelu, eh, suunnittelu ja äh, näiden tarpeiden hallinta on oikealla tiellä. Aivan erityisesti on pyritty vahvi, äh, vahvistamaan näitä hallintorakenteita, mutta siellä on vielä sitten vahvistamisen tarvetta myöskin tulevaisuudessa vuosi, vuosikertomuksessa myöskin sitten sivutaan tarkastusyksikön omaa, oman laadun kehittämismahdollisuuksia niin, että mahdollisimman ammattitaitoisesti kykenisimme tätä työstämme suoriutumaan tämän sisäisen oman arvioinnin perusteella. että me olemme kehittäneet omaa tarkastustoimintaamme, jota sitten ensimmäisen kerran sovelsimme 2011. Eli tässä aiempien tarkastuskertomusten sovittujen suositusten täytäntöönpanoon kiinnitettäisiin erityisen suurta huomiota. Se oli olennaista. Sitten vielä 2011 tarkastuksista yleisesti ottaen voimme todeta, että sääntelyverkosto ja seuranta ja tarkkailu on huomattavasti parantanut, kun sitä verrataan esimerkiksi 2008 vuoden tarkastuskertomusta vaikkapa avustajien palkkioihin liittyen. Äh, näiden äh, toimintasuunnitelmien loppuun saattaminen on, on äh, tär, tärkeä paitsi sitten muun yleisen menestyksen kannalta, myös sen kannalta, miten hyvin ne ovat sitten kuvastaneet mahdollisuuksia saada ähm, korjauksia järjestelmiin. 2011 eh, minkäänlaisia eh, uhkatekijöitä ei huovattu eh, tarkastukseen kohdistun ja haluaisin tässä lopuksi vielä sitä pääsihteeristöä ja muita asianosaisia kiittää työmme tukentamisesta. Samalla kiitokset myöskin sitten esittelijälle tästä ja, ja kaikki osastot kaiken kaikkiaan 2011 antoivat täyden tukensa meidän äh, tarkastustyöllemme 2011. Äh, bericht. Äh. Kiitoksia tästä ja nyt äh, pyydän, että kollegat esittävät kysymyksiä tai käydään keskustelua äh, tästä, mitä ollaan kuultu. Ensin kollega Derek Vaughan sosiaalidemokraateista Teillä on puheenvuoro ja Derekin jälkeen sitten kollega Ajala Sender Derek. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluan niin ikään kiittää Pitellaa hänen panoksestaan tänä aamuna. Tehän tiedätte, että minä olin vuoden, 2000, minä olin vuoden 2013 budjetin esittelijä, joten minä tiedän, että edistystä on saatu jo aikaan on pyritty yksilöimään säästökohteita parlamentin omassa talousarviossa. Joistakin niistä on jo puhuttukin, muun muassa jäsenten päivärahoista, matkakuluista ja muusta. Eli edistystä on saatu aikaan. Haluan vain sanoa, että kun me pyrimme löytämään säästökohteita, niin meidän täytyy tehdä se niin, että emme heikennä Euroopan parlamentin työtehokkuutta, emmekä yksittäisten jäsenten tehokkuutta. Eli Jatkossa ehkä meidän täytyy siirtyä pois tästä jatkuvasta leikkausten linjasta, erityisesti kun puhutaan jäsenten palveluista, ja meidän täytyy löytää pitkän aikajänteen rakenteellisia säästökohteita. Osa näistäkin mahdollisuuksista on jo tullut mainituksi. Esimerkiksi kirjallisessa vastauksessanne sanotte, että 900 000 euroa säästyisi, jos olisi yksi ylimääräinen turkoosiviikko. Muita mahdollisuuksia löytyy myös tulkkauksesta ja kään, käännöstoiminnasta. Te jo kerroitte, miten tällä saralla on edistytty. Olisi ehkä hyödyllistä, jos kertoisitte jäsenille siitä työstä, josta on jo keskusteltu muiden instituutioiden kanssa, kuten talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa. Eli yhteistyötä voitaisiin tulkkauksessa ja käännöksissä, käännöstoiminnassa tehdä näiden muiden instituutioiden kanssa. Sillä tavalla voitaisiin säästää näillä kahdella budjetti kohdalla, budjettikohdan osalta. Ehkäpä vielä voisimme puhua videokonferensseista. Niilläkin voitaisiin säästää matkakuluissa. Me olemme jo jonkin verran videokonferensseja järjestäneet, mutta enemmän niitä tulisi järjestää, koska se varmasti tuottaisi säästöjä. Vielä mainitsisin kielikurssit henkilöstölle. Tiedän, että jotkut kollegat menevät esimerkiksi Etelä-Ranskaan kielikurssille – Ehkä löytyisi tehokkaampiakin eh, keinoja tarjota jäsenille ja henkilöstölle kielikursseja, kielikoulutusta. Ja ihan lopuksi haluaisin puhua eh, ali, varojen alikäytöstä. Aika paljonkin on joskus tullut varojen alikäyttöä. Eli haluaisin tietää, voitaisiinko parlamentin talousarviota arvioida eh, paremmin niin, että vuoden lopussa ei olisi jäänyt käyttämättä rahaa niin paljon kuin tähän saakka, niin että voitaisiin saada tehokkaampi budjetti. Derek, thank you very much uh, for... Kiitoksia, Derek, että pyhyit, puhuit lyhyesti ja pidit kiinni puheajasta. En haluaisi rajoittaa kollegojen puheaikaa, koska tämä on hyvin tärkeä keskustelu, mutta muistutan nyt kaikkia siitä, että meillä on vielä eräs asia esityslistalla, joka on jäänyt eilisestä, joten mm, yritetäänpä nyt ö, puhua keskittyneesti. Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin e, kiittää varapuheenjohtajaa, varapuhemiestä Verkastella ja, ja tilintarkastustuomioistuimen edustajaa heidän kertomistaan informaatiosta. Muutama seikka näistä mm, täyssalin kattorakenteista. Varmaan olen ihan yhtä mieltä hänen kanssaan pääsihteerin kanssa siitä. Ja, ja hyvä idea, että on tällainen tarkastus- ja arviointiyksikkö nyt sitten olemassa, joka syynää rakennusten kuntoa. Mutta entäpä sitten nämä rakennus, rakennuttaja, rakennusyritykset, eh, urakoitsijat, mitä heidän tilanteensa. Nyt meillä on kaksi kattoa putoamassa niskaamme. Onko minkäänlaista eh, korvausjärjestelmää mietitty? Eh, onko jotain vaatimuksia matkalla näille rakentajille? Tässä näihin tiloihin liittyen kuulimme tutkimuksesta, vertailevasta tutkimuksesta Saksan liittopäivien tiloista Tämä voisi olla asia, jota voisimme hoitaa järjestelmällisemmin niin, että sitten väärinkäytökset ja ongelmat jäisivät mahdollisimman vähin. kansallisten parlamenttien ja kollegamme nämä aika helposti ollaan kohotuksella sivuuttavat. Sitten tämä turva, turvallisuushenkilöstön sisäistäminen äh, on erittäin olennaista tietenkin, että saada heidät sitoutumaan tähän taloon. Miten näiden, miten näiden, henkilö, näiden henkilöiden äh, äh, kulkuluvat ja muut ovat järjestyneet. Entäpä heidän koulutuksensa sitten, se on varmaankin hyvinkin poikkeavaa verrattuna muiden turvallisuusfirmojen henkilöstön koulutukseen tässä äh, ka, ää, äh, sitten näiden äh, nettisivujen ylläpito esimerkiksi valtuuskuntien sivut ovat surkeassa jamassa ja valtuuskuntien kenties sen kontolla olisi paremman informaation antaminen myös aika pitkälle. Paul Rybik und dann... Kiitoksia seuraavaksi Paul Rybik ja sitten kollega Dijon. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella pääsihteeriä niistä muutoksista, joita ovat mm, äh, parantaneet parlamentin ilmapiiriä, erityisesti vierailijoille. Parlamentaarium on suuri menestys, se myöskin esittelee meidän työtämme ja äh, myöskin parlamentin julkisuustyö on tällä tavoin parantunut. Äh, aluksi haluan sanoa, että Australian parlamentilla on tällainen automaattinen pääskanneri, että kun kävelee läpi, niin sitten mitataan pään kulmakohdat ja henkilöstö, turvallisuushenkilökunta näkee heti, kenestä jäsenestä on kyse ja hänen nimensä on siinä, joten tällaisia järjestelmiä on olemassa, joita voitaisiin tarkastella. Sitten tulkkauskustannukset. Minun ehdotukseni olisi, että Äh, kun on kyse matkoista äh, toimipaikkojen ulkopuolella, niin että tulkkauks, tulkkeja lähetettäisiin ainoastaan jäsenten pyydössä. Tällä hetkellä äh, tulkkeja jaetaan tietyn järjestelmän mukaan, on aktiivi- ja passiivikieliä, mutta monilla matkoilla tämä olisi tarpeen, joten minä ehdottaisin, että ulkomaan matkoilla tulkkeja otetaan mukaan ainoastaan jäsenten pyynnöstä. Sitten vielä pyyntö. Te itse sanoitte, että jäsenten suunnittelu on erittäin tärkeää. Me yleensä olemme kalenterimme jo täyttäneet puoli vuotta eteenpäin, joissain tapauksissa jopa yli vuoden eteenpäin. Siksi me tarvitsemme myös tätä kalenteriamme kovasti niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun istuntokalenterista on päätetty. Tämä ei saisi kestää yli kuukautta että sitten tämä kalenteri annetaan, koska meille on erittäin tärkeää, että pystymme sitten mahdollisimman hyvin työmme suunnittelemaan. Ja sitten olisi varmasti järkevää, jos parlamentin sisällä meillä olisi oma ryhmä, joka käsittelisi byrokratian purkamista. Viime vuosina lomakkeita on tullut aina vain lisää ja aika, joka kulkee hallinnon, käyttäen hallinnollisiin kysymyksiin, on kasvanut. Me olemme täällä tehdäksemme poliittista työtä, eikä meidän pitäisi vain täyttää näitä liiallisia byrokraattisia vaatimuksia. No, tämä auditointi, se on varmaan tehtävä, mutta ehkäpä tätä hallinnollista taakkaa voitaisiin leikata 25 prosentilla. Se olisi hyvä tehtävä uudistusryhmälle. Kiitoksia. Mm. Kiitoksia seuraavaksi kollega De Jong. En eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Velleä ja Pitellaa hyvistä johdannoista aiheeseen. Toden tottakin parannusta on saatu aikaan monella saralla. Muun muassa käännös kuluissa on säästetty ja niin edespäin. Ne ovat hyviä asioita, mutta nyt haluaisin keskittyä pikemminkin sellaisiin asioihin, joissa on vielä parantamisen äh, varaa. Viittaa tässä nyt erityisesti ensi vuoden Eurooppa-vaaleihin. Voin sanoa, että kun Hollannissa vaikkapa kysyy ihmisiltä, että mitä he ovat mieltä Euroopan parlamentista, niin he ajattelevat vain tätä Strasbourgin ja Brysselin välistä matkustussirkusta. Puhuvat päivärahoista ja tämänkaltaisista asioista. Me olemme keskustelleet näistä asioista aiemminkin, ja me olemme puhuneet siitä, että ei meidän kai tarvitse periaatteessa kenellekään perustella – Äh, omia äh, kuukausikorvauksia. Me ei meidän tarvitse näiden rahojen käyttöä perustella. Rahahan on tarkoitettu meidän työkulujemme varten, niiden kattamiseen. Mutta ei tämä ole hyvää käytäntöä. Ihmiset pitävät äh, meidän kulukorvauksiamme ja muita ylimääräisiä korvauksiamme ylimääräisenä palkkana. Velle juuri sanoi, että näiden päivärahojen ja muiden ylimääräisten maksujen käyttöä olisi vaikea kontrolloida, mutta en minä voi mennä kansalaisteni pariin ja sanoa heille, kerto, sanoa heille näin. Voitteko kertoa minulle nyt, että kuinka paljon ylimääräisiä henkilöstöresursseja resursseja tarvittaisiin, jos äh, varainkäyttöä syynättäisiin tarkemmin? Ja voisitteko äh, ehkäpä antaa meille jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä tapahtuisi, äh, jos me tarkastelisimme, kuinka paljon äh, meidän päivärahoistamme ja muista ylimääräisistä äh, varoista jää jäljelle. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon rahaa jää oikeastaan käyttämättä, budjettia, ja jos se käytettäisiin johonkin järkevämpään, niin varmasti rahaa säästyisi. Minä toivon, että tästä puhuttaisiin puhemiehistössä, koska meidän täytyy jossain vaiheessa tehdä asiasta päätös. Mitä tulee matkakuluihin, niin siitä vielä sen verran, että niin kutsuttujen kiinteiden matkakulukorvausten maksaminen, kun matka on niin ja niin pitkä, niin on minusta aika käsittämätöntä. En ymmärrä tätä. Mehän saamme päivärahat joka tapauksessa, joten miten perustellaan sitä, että kaukaa matkustavat saavat vielä, vielä lisää rahaa? Matkustamiseen liittyy toki ongelmia. Velle jo mainitsikin niistä erään nimittäin sen, että jos henkilö matkustaa äh, lentokoneella, äh, hän voi saada esimerkiksi lentomaileja, eikä niiden käyttöä voi kontrolloida. Olisi kuitenkin hyvä joka tapauksessa, jos näistä asioista puhuttaisiin byrossa, puhemiehistössä, ja tehtäisiin päätös siitä, että kaikkien tulisi käyttää äh, lentomailejaan nimenomaan liikematkoihin, siis silloin kun matkustavat MEPin ominaisuudessa, eikä niin, että näitä lentomaileja voitaisiin sitten käyttää yksityiseen huvimatkailuun. Ja jos sattuu olemaan hyvissä suhteissa lentoyhtiön tai jonkin junayhtiön kanssa, niin saa jonkinlaisia vouchereita, kuponkeja – minä olen joskus kysynyt, voitaisinko näitä kuponkeja ja vouchereita käyttää hyväksi. Ja minulle on sanottu, että voitte käyttää niitä ainoastaan yksityisiin matkoihin, mutta eihän tällainen vastaus ole mistään kotoisin. Miten me voisimme käyttää näitä matkavouchereita paremmin hyväksemme? Kyllä täytyy tehdä päätös siitäkin, mitä näistä tehdään, mitä, mitä näille tehdään. Ja sitten tämä Verkkotelevisio. Se minua on pohdituttanut ja samoin minua on pohdituttanut myös nämä niin kutsutut verbotim raportit. Niitähän on saatavilla vain pyynnöstä ja tätä web pitäisi olla saatavilla vain pyynnöstä. Ja, herzlichen Dank. Edustaja Ehrenhauser seuraava. Se, että en kompliment. Kiitoksia. Minäkin haluan me ollaan siis keha, kehaista asianosaisia tapaa, jolle pääsihteeri vastasi kysymyksiin ja tietoja antoi. Se olisi vaikka esimerkkinä muutamalle komissaarillekin, kyllä. Sitten vielä hatun nosto tulkkauskustan, kust, tulkkaus- ja käännöskustannusten huimista säästöistä – aika mielenkiintoista. Miten, miten, kuka tämän idea on alun perin saanut ja miten näihin on päästy? Alun alkaen se oli hauska tietää. Ja onko meillä nyt sitten olemassa jokin vakiomallinen prosessi, jota, jota nyt noudatetaan, jota voitaisiin edelleen työstä ja parantaa? ja onko, onko, onko myöskin jonkunnäköinen bonusjärjestelmä toimihenkilöille ja työntekijöille, jotka tällaisia älyväläyksiä saavat, vai voisi kenties sitten äh, edesauttaa muidenkin ongelmien ratkaisemisen. Ja sitten to, äh, to, äh, toinen kysymys liittyy tähän näihin henkilötarkastuksiin. Jokaisella edustajallahan on tällainen kulkulupa, ja jokaisella pitäisi sellainen lupa olla mukana kulkea. Siinä pitäisi olla mitä ongelma olla. Me pitää mennä todellakin sitä hankkimaan kallista, kallista laitteistoa varmistaa, että tämä luvanhaltija todellakin on euroedustaja. Tässä nyt kannattaa ajatella vielä toisenkin kertaan jos me ajatellaan vaikka Itävallan kansanedustuslaitosta, e, e, siellä on taas tällainen iiristunnistusjärjestelmä Itävallan parlamentin on aivan älyttömän liioteltu systeemi. Se, sen paremmin sitten onpa kysymyksessä Euroopan parlamentti tai kansallinen parlamentti. Täytyy nyt jotain maalais, maalaisjärkeä käyttää. Kai nyt sentään voidaan edellyttää jokaiselta edustajalta sen verran näköä, että kulkulupan mukaansa, mukaansa kulettaa. ei tar- kulettaa, että tarvitse tällaisia kalliita investointeja tehdä. Kiitoksia. Ja sitten... Voorzitter, dank u wel. Ook aan de heer Weller. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös äh, herra Velleä hänen alustuksestaan. Olemme menossa oikeaan <clears throat> suuntaan mielestäni. Tämä on äh, hyvä asia. On kaksi osa-aluetta, jossa minulla on hiukan parannusehdotuksia, ei pelkästään herra Vellellä, vaan myöskin esittelijälle. Ehkä hänkin voisi puhua tästä vielä. Ensinnäkin kollega De Jong, hän tästä jo puhuikin. Öm, nämä jäsenten korvaukset, kuukausittaiset korvaukset, ne ovat tämä tällainen korvaussumma, jota, josta ei tarvitse kenellekään tilittää, mutta kyse on kuitenkin 40 miljoonasta eurosta vuosittain, joten onko tässä nyt mitään järkeä luoda mitään kattavia valvontajärjestelmiä? Ehkä tämä kuukausittainen summa. Ehkä sitä voitaisiin vain leikata viidellä prosentilla ja tällä kustannuksella tai tällä säästöllä voidaan sitten rahoittaa ne virat, jotka tarvitaan tämän valvontajärjestelmän luomiseksi? Tämä kysymys teille. E, ja sitten toinen kysymys, tämä edestakaisin matkustaminen Brysselin ja Strasbourgin välillä. Meillähän näitä muuttolaatikoita, tämä on valtaisa logistinen ponnistus ja jokainen parlamentin jäsen saa tuollaisen muuttolaatikon ja hän voi sitä sitten käyttää ihan vapaasti. Eikö tämä voitaisiin luoda toisin? Ehkä tämäkin järjestelmä voitaisiin muuttaa, että ainoastaan ne, jotka tarvitsevat tuollaista laatikkoa, sellaista pyytävät jokaisen kauden aluksi – Ehkä tätä voitaisiin tarkastella kesän jälkeen. Sitten hallinta tietää, että me tarvitsemme näin ja näin paljon näitä muuttolaatikoita ja niin ja niin paljon rekkoja ja niin ja niin paljon ihmisiä niitä kantamaan. Nämä ovat kaikki asioita, joita voitaisiin tarkastella paremmin. Ja nämä kysymykset menevät siis eh, herra Vellelle ja myöskin esittelijälle. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sonik. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym poprzeć e, pierwszego mówcę, który mówił o tym, że oszczędności, które są realizowane. Kiitoksia e, puheenjohtaja. Haluaisin tukea ensimmäistä puhujaa, joka sanoi, että kun me pyrimme tekemään sään, säästöjä, niin sen ei tulisi johtaa siihen, että jäsenten työolot olisivat heikommat. Näin kuitenkin tapahtui, kun me jokin aika sitten asetimme aivan absurdeja rajoja ja rajoituksia matkoi, matkojemme suhteen. Onhan se ihan naurettavaa, että joku jossain toimistossa päättää, mihin me saamme mennä ja mihin emme. Sitten puhuisin tulkkauspalveluista erityisesti mannerten välisillä matkoilla tai matkoilla, jotka kohdistuvat EUn ulkopuolelle. Emmekö me voisi käyttää hyväksemme paikallisia tulkkeja? Esimerkiksi eh, Aasian matkallamme meillä on ollut EU-valtuuskuntia, jotka ovat käyttäneet hyväkseen paikallisia tulkkeja. Kyllä minä tiedän, että me tarvitsemme päteviä tulkkeja, mutta Kyllä joitain paikallisia tulkkeja voitaisiin värvätä, jotka olisivat siis päteviä ja myös huokeampia. Esimerkiksi komission edustustojen kautta tällaisia tulkkeja voitaisiin löytää. Sitten kun puhutaan Strasbourgin liittyvistä kustannuksista, niin sehän on ihan ok, että niistä puhutaan, mutta ei pidä unohtaa Luxemburgia. Luxemburg on myös Euroopan parlamentin virallinen ö, toimipaikka, ja sinnehän rakennetaan ö, tällä hetkellä uutta rakennusta. Haluaisinpa tietää, mitä varten. Sitten vielä yksi kysymys. No, tämä nyt on aika vähäpätöinen asia, mutta ehkä voisimme perustaa kahvilaan jonkinlaisen kirjojen vaihtopisteen. Mehän kaikki ostamme kirjoja, luemme kirjan ja sitten se jää hyllylle. Ehkä voisimme jättää luetun kirjan tuonne kahvilaan ja joku toinen voisi lukea sen. Kiitoksia edustaja Sonic. Kaksi kysymystä. Ensin herra Brondin nimissä. Hän ei nimittäin päässyt paikalle. Käsitys minulla annetaan yhteen ja vastattu tehtiin. Molemmat viittaavat kuitenkin äh, viime vuoden helmikuun päätöslauselmaan, äh, joka hyväksyttiin tuolla, äh, tuolla, tuolla täysistunnossa korkeimmassa elimessämme. Ja siellä todettiin, että niin pian kuin mahdollista otetaan käyttöön elektroniset tarkastukset siihen on vissiin jo vähän viitattukin ja vastattukin, kun puhuitte, että näistä uusista järjestelmistä, jotka sitten jossain sitten vaiheessa varmaan vastaan tulevat. Ja sitten kysymys tästä Europarla TVstä ja se, että sen hävittämisestä, miksei siihen ole sitä ole toteutettu, sinäkin säästyisi pitkä penni. Se on kuitenkin täysistunnon no, päätös. Mutta muutoin olen kyllä aika vaikuttunut pääsihteerin selostuksesta koskien kaikkia saavutettuja säästöjä, mutta tietenkin on aina varaa parempaan. Olen vaikuttunut, en ainakaan aina myönteisesti, mutta olen kumminkin komission ja parlamentin ja, ja komission jäsenmaiden toim- edustustojen työhön työstä siellä järjestetään äh, tällaisia illanviettoja. Äh, äh, esimerkiksi Alankomaissa sinne pyydetään meppejä sitten selostamaan erilaisia asioita ja niissä on aika hyvä osanotto. Mutta parlamentti, kun näitä iltoja, illanviettoja tai muita tilaisuuksia, seminaareja järjestää, se Äh, järjestelyvastuu annetaankin sitten jollekin ulkopuoliselle konsultille tai jollekin asiantuntijalle, joka siellä sitten puhetta johtaa. Mm, äh, ei tuo nyt ainakaan vaikuta äh, kovin taloudelliselta. Eikö siellä voitaisi sitten käyttää tämän kansallisen tai jäsenmaan edustuston päällikköä vaikkapa vetovastuussa olevana? Tämän viestiksi tämän pääsihteerin Esimerkiksi Sakrebiin olemme perustaneet toimiston. Siellä olemme vuokranneet siis toimitilat. Ymmärtääkseni aina pitää ostaa nämä tilat se omaan käyttöön. Se on periaatteessa, miksi näin nyt sen tuossa maassa on toimittu täysistuntosaliin liittyen – Äh, ehkä tämä ei ole symbolista, äh, mutta kyllä aika kummallista on, että aika pian valmistumisen jälkeen äh, molempien toimipaikkojemme täysin salit ovat romahduspisteessä. Kuka tämä kustannukset maksaa ja korvaa? Kai siellä nyt joku vastuussa on ollut. Jotkut säännöt tässäkin täytyy olla. On, on aika aika harvinaista, että alle 20 vuotta valmistumisen jälkeen katto antaa periksi. Ja nyt vielä se tapahtui sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Herättää kyllä kummastusta. Ja lopuksi äh, äh, haluan tietysti kannattaa kaikkia mahdollisia säästö, säästö toimenpiteitä erityisesti tulkauksen saralla, jossa niitä on helposti saavutettavissa, mutta sitten kun luen näitä vastauksia meppien kysymyksiin. Ne ovat ranskaksi ja englanniksi vain. Mutta olen hiukan epäluuloinen sen suhteen, mahtavatko kaikki mepit osata englantia ja tai ranskaa niin hyvin, että ymmärtävät nämä vastaukset. Ehkä ainakin vähintään englanniksi pitäisi saada kaikki vastaukset. Kiitos. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Muller. Kiitoksia. Edustaja Mulder, seuraavaksi edustaja Prospata. Za slovo. Já bych se tady připojila ke kolegům, ale na začátku spíš eh, budu mít slova pochvalna. Niin, kiitoksia. Haluaisin onnitella kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet eh, puheenvuoron. Minä olen saanut paljon kritiikkiä koskien Euroopan historiataloa ja tätä rakennusta. Olen saanut ottaa vastaan aika paljon kritiikkiä muun muassa koskien budjettia. Sekin on askarruttanut, että uusia virkoja ei haluta luoda, vaan käytetään omia työntekijöitä, mutta onhan totta, että ei meidän talomme sisältä löydy välttämättä museo- tai historia-asiantuntijoita, joten meidän täytyy rekrytoida ulkopuoleltakin. Olen tyytyväinen siihen, että informaatiopalveluihin halutaan puuttua – niin, että tulokset ovat parempia ja työteho on parempaa. Jos me saamme paremman wifi-kentän tänne tai kattavuuden, niin me varmasti käännämme, äh, varmasti säästämme paljon äh, rahaa. Olisi hyvä, jos äh, äh, esimerkiksi komiteaviikoilla meillä olisi pikemminkin wifi käytössämme. Useinhan meidän järjestelmämme ovat aivan ylikuumentuneessa tilassa. IT-spesialistit tietysti haluavat, että meillä olisi paras mahdollinen tekniikka ja teknologia käytössämme. Mitä tulkkaukseen tulee, niin varmasti huomaatte, että puhun tsekkiä, se on pieni kieli. Ja toki olen tyytyväinen siihen, että tulkkauksessakin on säästetty, mutta haluan pitää kiinni siitä, että pienestäkin kielistä pidetään kiinni. Tulkkaus on järjestynyt toistaiseksi hyvin, enkä halua, että siitä luovutaan. Sellaiset mepit, jotka puhuvat pienten maiden kieliä, niin tarvitsevat kyllä tulkkausta. Mitä sitten tulee näihin jäsenten kulkulupiin ja ylipäänsä jäsenten kulkemiseen, ei minua ainakaan häiritse se, että joudun näyttämään kulkulupani, kun astun tähän taloon. Se kuitenkin luo turvallisuutta – turvallisuuskysymykset ovat muutenkin tärkeitä. Tuleepa mieleeni sekin ähm, kerta, kun tuli sähkökatko ja äh, ihmisiä jäi muun muassa hisseihin. Tuolloin oli aika vaikeaa tietää, keitä ihmisiä ylipäänsä tässä rakennuksessa oli. Äh, jos olisi vaikka tullut tulipalo, niin miten olisimme voineet pelastaa kaikki mepit, jos mepit eivät käytä minkälaista kulkulupaa eikä tiedetä, missä heitä on milloinkin. No varmasti tällaiset skannerit tai iiriskamerat tai muut olisivat aika kalliita, joten tähän täytyy saada jonkinlainen järkevämpi ratkaisu. Sitten matkakulu, korvaukset ja matkojen pare, matkakulujen parempi valvonta. Lähtisin kyllä siitä, että Ähm, jo, jos me lähdemme äh, säästämään, niin pitäisi jossain vaiheessa myös pitää huoli siitä, että todellisia säästöjä koituu eikä vain lisäkustannuksia. Äh, Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Äh, mm, nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, mutta kun meillä on vielä äh, mietintö liittyen vastuuvapauden myöntämiseen muille toimielimille ja myös yhden varapuheenjohtajan vaali. Pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti seuraavaksi. Äh, Tamas, äh, Chris Davis, herra Epping äh, ja lopuksi edustaja Sarvamaa ja nyt herra Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin aivan selväksi tehdä sen, että minä tuen kaikkien käytössä olevien määrärahojen taloudellista käyttöä parlamentin ylläpitoa, mutta vuosi vuodelta täällä talousarvojen valvontavaliokunnassa, kun keskustelemme vuosituisesta vastuuvapauden myöntämisestä, minun täytyy aina toistaa tämä sama asia. Me olemme erittäin taloudellisia, kun käytämme veronrahojen, tai kaikkein taloudellisimpia olisimme veronmaksajien rahon käytössä, jos lopettaisimme Euroopan parlamentin kokonaan, koska se ei sitten maksaisi mitään. Tai sitten sanottaisin, että me Kauppiin ei pitäisi saada maksuja tai ähm, tämmöisiä avustuksia, vaan heidän pitäisi maksaa ehkä sisäänpääsymaksua, kun he tulevat äh, Brysseliin tai Strasbourgiin tai jonkinlaista jäsenmaksua. Sitten meillä ei enää ole äh, keltaista lehdistöä Äh, Isossa Britanniassa tai Virossa tai muualla, äh, joka elää tällä, koska meillä on sitten 15 äh, euron sisäänpäästömaksu ja 10 euroa avustajille ja 5 euroa harjoittelijoille. Ja sitten Euroopan parlamentti voisi tällä tavoin ähm, tuota, lisää varoja veromaksille, joten tämä, nämä joidenkin mepien fantasiat ovat vähän liiallisia kun he puhuvat säästöistä. Haluan tässä nyt sanoa, että olen ironinen, vitsailen. Minä en nyt halua, että täällä sitten sanotaan, että meppien täytyy maksaa. Tämä oli herra Deutschin idea, ei. En ollut vakavissa, niin minulla on kaksi vakavaa kommenttia nyt. Olen samaa mieltä edustaja Ehrenhauserin kanssa – Meillä täytyy olla eh, näkemys siitä, miten parlamentti toimii, millä aloilla se voi olla tehokkaampi ja missä voimme käyttää määrärahojamme taloudellisemmin. Kuitenkin tärkein kysymys on se, eh, kenen ajatus oli säästää, eh, tehdä nämä säästötoimenpiteet tulkauksessa ja miten tuo ajatus voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. Tämä voisi olla hyvä esimerkki siitä, mitä äh, aloja on katsottava, mistä ajatuksia tulee. Minä mielelläni osallistuisin tällaiseen äh, toimintaan. Toinen kommentti ei ole ironinen. Korostan tätä tässä. Tämä on erittäin vakavasti otettava kommentti. Viimeiset kuukaudet ovat osoittaneet, että me voimme toimia aivan hyvin ilman näitä mini-täysistuntoja täällä Brysselissä. Tämä johtuu teknisestä ongelmasta, mutta se osoitti, että vaikka meillä ei ole minitäysistuntoja, niin Strasbourgin aikataulu ei ole mitenkään liian täysi. Ei meillä viime kerralla Strasbourgissa ollut esimerkiksi yli puolen tunnin meneviä äänestyssessioita, joten tämä osoittaa, että minitäysistunnoista Brysselistä voidaan luopua ja sillä tavoin voidaan säästää. En minä tässä nyt sano, että meidän tulisi nyt täysistuntosaliin rakentaa kahvila tai kirjasto, mutta ehkä meidän tulisi nyt harkita, tarvitsemmeko näitä minitäysistuntoja ylipäätään. Eräs toinen tapahtuma tai siis tällainen tapahtuma osoitti minulle ja muille eh, mepeille, etteivät nämä minitäysistunnot ole välttämättä tarpeellisia, että meidän täytyisi tehdä jonkinlaisia eh, säästöpäätöksiä. Kiitoksia. Seuraavaksi Chris Davis. Thank you, Chairman. Uh, Secretary. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääsihteeri, kaksi kysymystä, jotka liittyvät parlamentin ähm, tiedotuskampanjoihin ja äh, mainostamiseen. Äh, kansalliset yksiköt usein lähettävät lehtimiehiä tänne ja sitten lehdissä on artikkeleita siitä, mitä parlamentissa tapahtuu, haastatteluja mepestä ja niin edespäin. Olen ymmärtänyt, että parlamentti kattaa lehtimiesten kulut, mutta vain, täl- vain siinä tapauksessa, että menevät Strasbourgiin. En ymmärrä tätä, koska jos haluaa ymmärtää, miten parlamentti toimii, niin kyllä kannattaa tulla Brysselin tämänkaltaiseen valiokuntaan. Se on enemmän, saa paremman kuvan parlamentin päivittäisestä työstä. Onko näin? Onko jokin syy siihen, että, par- että journalistit, lehtimiehet saavat matkakulukorvauksia ja tukea, jos tulevat vain Strasburiin? Ja toinen kysymys. Mehän värväämme paljon PR-henkilöstöä parlamenttiin. Meillä on myös hyvin kalliita TV-studioita, joihin olemme investoineet, mutta olen ymmärtänyt, että lähetystoiminnan harjoittajilla heidän velvollisuutensa on maksaa jotain, jotta voivat meiltä jotain lähettää omissa maissamme. Kyllä minä tietysti ymmärrän, että jonkinlaista maksua halutaan, jotkut ovat kaupallisia toimijoita, mutta olen myös ymmärtänyt, että jotkut sanovat, että no eipä kiitos sitten, ei kiinnosta. Eikö tämä nyt ole vähän hölmöä taloudenhoitoa? Ehkä olisi parempi, jos käyttäisimme studioitamme tehokkaammin tukemalla tällaista lähetystoimintaa sen sijaan, että vaatisimme lähetystoiminnan harjoittajia maksamaan viulut. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi kollega Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja minä nostan hattua kaikille parannuksille ja säästöille, joita parlamentin hallinnossa on onnistuttu aikaan saamaan. Niin ikään olen iloinen näistä kaikista hienoista ideoista ja ajatuksista, joita täällä tänään kollegoilta on kuultu. Mutta, mutta jotta olisi, olemme saaneet par, vielä paremman tuloksen aikaan, toivon, että nämä kaikki ideat olisivat syntyneet jo kolme, kolme vuotta sitten säästösektorilla on vielä, olisi vielä paljonkin sanottavaa, sanottavaa, mutta minä haluaisin tässä yhteydessä sivuta kuitenkin tätä avoimuuskysymystä. Me e, euroedustajat e, saamme jatkuvasti kansallisista medioistamme lukea ja kuulla syytöksiä siitä, mitä me täällä teemme ja emme tee ja mitä, millaista palkkaa me täältä oikein nostamme ja eikä tässä yhteydessä parlamentin kannattaisi hyvissä ajoin, äh, kannattaisi nyt ennen seuraavia vaaleja, äh, selvästikin kertoa kaikille kansalle, mitä, mitä meillä maksetaan ja mistä. Koska minä saan jatkuvasti kuulla kommentteja, äh, jotka ovat täysin perusteettomia. Me iso britannian edustajat ovat, olemme ainoita, jotka joudumme julkistamaan kaikki menoerämme mihin, mihin rahat menevät, yleiset, yleiset toimistokulut ja avustajakulut ja muutkin matkustamiseen liittyvät yksityiskohdat on meidän paljastettava. Miksei tämä sama sääntö voi koskea kaikkia parlamenttia, parlamentin jäseniä? Näin parlamentista tulisi avoimempi eh, instituutio. Eh, avoimuus suhteen liittyen voitaisiin tehdä vielä muutakin, jotka sitten vastaavasti säästäisivät propagandabudjetista pitkän ennin. Ja sitten vielä meppien käytännössäännöt laajemminkin. Parlamentin pitäisi tähänkin puuttua tomerasti. Epping. Kiitoksia edustaja Andreasen edustaja Epping. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä nähnyt, että valintamenettely on alkanut jo jossain jäsenissä ja tämä se tekee ö, tästä valiokunnastakin vähän mielenkiintoisimman. Herra Velle, onnittelen teitä säästöistä, joita olette saaneet aikaan käännösten ja tulkkauksen alalla ja kertomuksessanne viime vuodelta, jonka otsikko oli Uusi suunta. Siinä teimme ehdotuksia siis tässä mietinnössä teemme ehdotuksia säästöistä ja olemme iloisia huomatessamme, että ehkä mm, jotain telepaattisia kykyjä teillä on, koska joitakin säästötoimenpiteitä olette jo ennakoineet. Tämä on erittäin myönteistä, mutta noin yleisesti ottaen olemme vähän skeptisiä mm, parlamentaariumin suhteen. Miksi me nyt sitten tarvitsemme tämän, tämän historian talon? Tarvitsemmeko sitä todellakin? Ja kustannuksethan siinä nyt ovat vähän mm, karanneet käsistä verrattuna alkuperäisiin arvioihin ja tämä vielä vaalivuonna, se on kyllä vähän ongelmallista. Kyllä meidän täytyy nyt yrittää meidän täytyy nyt yrittää tässä vähän Ähm, viedä eteenpäin Euroopan asiaa, mutta sitten mm, meille sanotaan, että tämä historian talohankkeen kustannukset ovat kasvaneet. Voimmeko perustella tämän kansalaisille? enää mm, puolustaneet tätä, mutta parlamentaarium meillä on jo tämä ajankohta ei ole nyt oikein hyvä, jos tämä pitäisi avata osittain vuonna 2014. Tietenkin tämä on hyvin ähm, symbolinen hanke, mutta siihen liittyy myös riskejä. Kiitoksia. Ja nyt lopuksi edustaja Sarvamaa. Thank you, Chair. I try to keep it. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, jos kohta monista näistä asioista on jo puhuttukin. Minusta vain tuntuu siltä, että minun oli nyt sanottava pari asiaa äh, De Jongin puheenvuoron jälkeen, koska aina kun puhumme rahasta – joka päätyy poliitikkojen tileille, niin tulee sellainen ö, tunne, että tässä puhutaan asiasta, josta kukaan ei oikeastaan halua puhua, ei sen enempää suoraan kuin epäsuorastikaan. Kuitenkin kun de Jong sanoo, että että ehkäpä voitaisiin perustaa erilainen järjestelmä niille mepeille, jotka käyttävät vähemmän yleisiä kulukorvauksia ja enemmän tarkastettaisiin niitä, jotka käyttävät enemmän, niin se on niin järjetöntä, että minun täytyy sanoa se ääneen. Jos me tälle tielle lähdemme, niin sekasotkusta tulee vielä kauheampi. Tarvitsemme avoimuutta, emme uutta sirkusta – me joutuisimme kyllä ojasta allikkoon tällä tavalla. Eihän minun tehtäväni ole tehdä laskelmia siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Se on vellen tehtävä laskeskella, mitä mikäkin maksaa. Mutta katsotaan nyt totuutta silmästä silmään. Tarvitsemme avoimuutta. Jos me haluamme, että kansalaiset, kaikki kansalaiset kunnioittavat meitä, niin ei se onnistu näin. Suuri osa kansalaisista missä tahansa jäsenvaltiossa varmasti taputtaisivat ää, käsiään ja olisivat tosi iloisia siitä, että lisätarkastuksia järjestetään, mutta seuraavana päivänä, mitä meille jäisi käteen? Mikä, mikä olisi tulos? Enemmän vain sekasotkua. Jos haluamme säästää rahaa, jos haluamme avoimia sääntöjä, niin otetaan tietyn euromääräinen korvausjärjestelmä. Me tiedämme, mitä Steinbockille tapahtui, kun hänellä oli riittävästi rohkeutta sanoa, no ehkä hän teki virheen sanoa, puhuessaan tietyistä euromääristä, ja minä en tätä virhettä aio tehdä. Mutta katsokaa me totuutta silmistä, silmästä silmään. Ei kukaan halua maksaa niistä korvauksista, joita poliitikoille pitäisi maksaa. Ja aivan kuten Deutsch sanoi, jos me emme pysty pitämään tilannetta aisoissa, niin siitä ei hyvä seuraa. Vielen Dank. Äh, zum Abschluss sehr kurz, Kollege Odi, bitte. Kiitoksia ihan lopuksi vielä kollega Odi. Monsieur le Président, mes premiers... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijämme Eevaa, josta on tulossa äh, todella kunniakas parlamentaarikko. Haluan kiittää myös pääsihteeriä. Teidän puheenne todella koskettivat minua, koska tässä talossa on kaikenlaisia äh, huhuja siitä, kuinka turvallisuus on rapautumassa ja niin edespäin. Äh, kaikki, mitä sanoitte, oli äärimmäisen tärkeää ja haluan äh, kiittää teitä siitä. Ihan lyhyesti ensinnäkin monikielisyydestä. Olen niiden puolella, jotka pahoittelevat monikielisyyden heikentymistä. Kun ajatellaan asiakirjoja ja tarkastuksia, joita käännetään, niin usein meidän täytyy puhua näistä meidän täytyy usein käsitellä näitä asioita englanniksi. Eli voitaisiinko tehdä jonkinlainen arviointi siitä, mitkä ovat todelliset kustannukset ja miten monikielisyys toimii niin kääntäjien ja tulkkienkin osalta. Kysehän on kahdesta eri ammatista. Sitten rakennuksista. Olemmeko me varanneet riittävästi rahaa niihin suuriin korjaustöihin, joita meidän täytyy tehdä silloin, kun me ostamme uusia rakennuksia? Paljon kiitoksia hyvät kollegat. Tämä koskettaa meitä itseämme tämä aihe jäseninä. Tässä nostettiin esiin kysymyksiä, jotka liittyvät myös jäsenten ymmärrykseen itsestään. Näihin pääsihteeri ei voi varata, mutta ehkä varapuhemies voi sitten sanoa jotain keskusteluista puhemiehistöstä omat velvollisuutemme, niistä meidän täytyy päättää parlamenttina. Sitä ei hallinto voi tehdä meidän puolestamme. Hallinto voi meitä tukea, niin se tekeekin. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös valiokunnan nimissä kiittää hallintoa, koska hallinto toteuttaa sen, mistä parlamentti päättää. Kiitoksia siitä hyvä kollega varapuhemies, voisitteko puhua hiukan näistä poliittista kysymyksistä, mitä tulee jäsenten korvauksia ja niin poispäin. Käydäänkö tästä keskustelua puhemiehistössä, onko tässä jotain uutta vai vastaako ensin pääsihteeri muihin kysymyksiin, miten haluatte? Grazie. Grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni vastaan pyyntöön ja haluaisin muistuttaa, että menomaan huomioidaksemme ähm, menojen äh, tehostamisen äh, ja äh, voitaisiin saada aikaan sääntöjä, jotka eivät vaikuta tämän parlamentin tehokkuuteen ja jäsenten työskentelyyn, on perustettu työryhmä, jossa on myös puhemies edustaja, myöskin budjettivaliokunnan edustaja ja pääsihteerimme. Ja tämä työryhmä on tehnyt kovasti työn eh, viime kuukausina. Yksi eh, toimenpide, jota täysistunto vaati ja jota työryhmä on työstynyt, eh, johtuu nimenomaan tästä ajatuksesta. Pääsihteeri muistutti muun muassa siitä, että meillä on vertailututkimuksia työn ja menojen välillä ja myöskin kuinka käytössä ovat avustajat, mitä rakennukset maksavat, mitä matkat maksavat. Teemme siis vertailututkimuksia esimerkiksi meidän parlamentimme, äh, Yhdysvaltain kongressin välillä, äh, Saksan liittopäivien välillä, Italian parlamentin välillä ja muiden parlamentin välillä. Näitä tutkimuksia, jotka ne eivät ole vielä aivan valmiita, mutta ne osoittavat äh, nyt, että meidän parlamenttimme on selkeästi ähm, edullisempi, vaikka meillä onkin kustannuksia, joita toisissa parlamenteissa ei ole. Esimerkiksi monikielisyys on mm, kustannus, joka koskettaa meitä, mutta ei muita parlamentteja, joissa ei täydy varmistaa kääntämistä ja tulkkausta useisiin kieliin, kuten meillä. Mm me olemme pystyneet tekemään joitakin muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet säästöjä. Se, mitä täällä on sanottu, esittelijät, jotka ovat nostaneet esiin huolia liittyen innovaatioihin, joita työryhmäkin on ehdottanut, me aiomme käsitellä niitä ja keskustella niistä työryhmässä. Ja toteutamme ne myös, mikäli nämä ehdotukset liittyen esimerkiksi matkakustannuksiin ja kulukorvauksiin. Jos niitä pidetään hyväksyttävinä, niin sitten työryhmä tulee niitä käsittelemään ja keskustelemaan niitä tietenkin myös aina hallinnon kanssa. Ja, herzlichen Sydämelliset kiitokset ja varapuhemies tästä ja nyt pyydän teiltä pääsihteeri teidän vastausta. Ja, herzlichen Dank. Ich... Sydämelliset kiitokset. Minä yritin kirjata ylös kaikki kysymykset ja toivottavasti pystyn vastaamaan niihin mahdollisimman tarkasti. Ensinnäkin edustaja Vuon. Mehän teemme erinomaista yhteistyöstä, kun valmistelimme tätä budjettia. Nämä asiathan liittyvät toisiinsa. Nämä säästöt, jotka pystymme esittelemään vastuuvapauden yhteydessä, niistä olemme tietenkin keskustelleet myös budjettivaliokunnassa, kun te olitte esittelijänä, joten tämä on yhteinen tulos näistä kysymyksistä. Yhteistyö alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Tämä on jo mielenkiintoista että meillä on kolme toimielintä, jotka kaikki ovat parlamentaarisia toimielimiä. Eli kyllä meillä on enemmän yhteyksiä niihin kuin muihin toimielimiin. Ja nämä toimielimet ovat vielä Brysselissä aivan meidän naapureitamme. Joten kyllä varmaan kannattaisi intensiivisemmin keskustella siitä. Minä voisin keskustella tästä myös alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kollegojen kanssa, missä voisimme tehdä enemmän yhteistyötä. Ja on varmaan asioita, jotka ovat meidän toivelistallamme ja myöskin asioita, jotka ovat talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean toivelistalla. Esimerkiksi me tarjoamme tiloja heille, jotka ovat heille erittäin tärkeitä. Toisaalta me voisimme optimoida vielä tulkkausta ja myös käännöspalveluja toimijoiden välillähän Euroopan parlamentilla on tässä tietty johtajuus, kysymyksissä Sitten videokonferensseja tullaan lisäämään. Kielikoulutus, voitaisiinko pohtia, voidaanko tämä tehdä toisin. Useinhan jäsenet otetaan pois oppitunneilta, koska on paljon kiireellistä työtä. Tämä ei varmastikaan ole hyvä sitten. Mm, vuonna 2011 budjetin taso oli varsin alhainen, koska oli suurta siirtoa vuoden lopussa, mutta jo vuoden 2012 lopussa olemme toteuttaneet 99,2 prosenttia budjetista. Tämä on siis huippulukema. Ja voimme lähteä siitä, että ensi vuosinakin meillä on täysi budjetin täytäntöönpano, koska Konrad Adenauer rakennuksesta tulee lisäkustannuksia. Emmekä, me haluamme mennä me haluamme mieluummin maksaa kustannukset etukäteen ja tällä tavoin välttää korkokustannukset. Tämä ei tule varmaankaan ole ongelma. Sitten edustaja Ajala puhui vielä Brysselin kattorakenteista vielä tiedoksi. Ei Strasbourgin rakennus eikä Brysselinkään rakennus ole meidän rakennuttama, vaan nämä ovat rakennuttajia. Tässä tapauksessa Strasbourgin tapauksessa oli Strasbourgin kaupunki. Se tapahtui heidän valvonnan alaisena ja me sitten otimme nämä rakennukset käyttöömme. Brysselissä PHS-rakennus on yli 20 vuotta vanha ja yli 20 vuoden jälkeen mitään vastuuta ei enää tässä ole, joten meillä ei ole enää mahdollista äm, vetää vastuuseen tästä rakennuttajaa tai muita yrityksiä. Sitten puhuitte Mm, vertailuista parlamenttien välillä. Tämä on yllättävä tulos. Me löysimme neljä osa-aluetta, jossa Euroopan parlamentti eh, on eh, ikään kuin liian vähän eh, tukea. Siis esimerkiksi riippumatta maksuttomassa asiantuntijaneuvonnassa eh, eh, verrattuna eh, liittopäiviin ja muihinkin, niin Euroopan parlamentilla on mm, liian vähän tukea tässä. Sitten toinen osa-alue on valvonta, täytäntöönpano vallan valvonta. Kongressilla on parlamenttina oma elin, Government Accounting Office, jossa eh, jokaisen lainsäädäntöaloitteen kohdalla katsotaan, miten se vaikuttaa eh, tosi eh, asiassa, jotta lainsäätäjä pystyy valvomaan ja myöskin muuttamaan sitä. Ja siinä elimessä on 3300 työntekijää, ei siis mikään täytäntöönpaneva virasto, vaan parlamentin virasto. Emme me tietenkään tällaista tarvitse, mutta se kysymys, mitä meidän lainsäädännöllemme tapahtuu, kun se pannaan täytäntöön, käytäntöön, niin kyllä sen täytyy kiinnostaa meitä. Ja tähän mennessä olemme investoituneet tähän hyvin vähän, ja se on yksi niistä osa-alueista, jossa hallintona myöskin tukiessamme työntekijöitä meidän täytyy parantaa tilannetta. Sitten turvallisuuden saralla meillä on sopimus suhteisia työntekijöitä. Nämä ovat kuitenkin pysyviä sopimuksia, jotka jossa henkilö voidaan äh, erottaa, eli siis työsuhde voidaan päättää, mutta koska ähm, nämä henkilöt ovat pysyvästi meillä töissä, niin kannattaa enemmän äh, investoida myös jatkokoulutukseen. Sitten äh, valtuuskunnista edustaja Ajala kysyi, miten tässä voidaan säästää enemmän. Tämä on hyvä kysymys. Puhemiehistö päätti tammikuussa siitä, että valtuuskuntamatkoilla ainoastaan Siihen voivat osallistua ainoastaan valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet, eli ei aivan viime hetkellä, vaikka ei kuuluisikaan valtuuskuntaan tai tietäisi erityisemmin mitään maasta, voi osallistua valtuuskuntamatkaan, vaan täytyy jatkuvasti osallistua valtuuskunnan työskentelyyn, jos haluaa mukaan. Tämä varmasti tulee vähentämään myös kustannuksia, vaikka tämä ei tietenkään ole ainoa tavoite. Edustaja Rybik hyvin ystävällisesti puhui työstämme ja säästöistä erityisesti kiitoksia siitä tulkkauksesta. Se, mitä me olemme oppineet näistä sanatarkoista istuntoselostuksista ja niiden käännöksistä on se, että me voisimme paremmin käyttää tällaista on-demand-järjestelmää, siis pyynnöstä tehtävää työtä. Eli jos yksi jäsen tätä haluaa, niin silloin käännös tuotetaan, mutta jos yksikään jäsen ei sitä halua, niin silloin me emme sitä tarjoa ja tämä on järkevä periaate. Tällä tavoin valjetaan myös syrjintää suurien ja pienien <clears throat> kielten välillä. Jos yksi jäsen sitä haluaa, niin sitten se tehdään, mutta jos yksikään jäsen ei sitä erityisemmin halua, niin silloin ei mitään järkeä tällaista palvelua tuottaa, jota ei edes haluta. Myöskin passiivitulkkaus valtuuskuntamatkoilla on mielenkiintoinen kysymys. Edustaja De Jong puhui hyvin myönteisesti ja puhui erityiskysymyksistä, esimerkiksi tästä mm, yleisestä kulukorvauksesta. Hallintona voin sanoa, että jos me tarkastamme jokaisen yksittäistapauksen yleisen kulukorvauksen, niin voin hallintona ainoastaan sanoa, että tästä syntyy valtaisaa hallinnollista taakkaa, joka lisää kustannuksia ja työtä. Tämä voi olla poliittisesti haluttu tavoite, sitten me se teemme, toteutamme, mutta tähän mennessä olemme päättäneet, että pysymme tällaisessa mm, ikään kuin könttäsummajärjestelmässä. Sitten puhuitte myöskin tästä kustannus, matkakustannussummasta, joka perustuu etäisyyteen. Tässäkin haluamme noin 5 prosentin leikkauksen saavuttaa bonuspisteiden kohdalla. Niitä me pysty valvomaan. On säännöissä sanotaan, että virkamatkoilla saatuja pisteitä ei saisi käyttää yksityismatkailuun. Sitten netti-TVstä meillä on hyvin alhaisia suoria käyttäjäasteita, mutta korkea potentiaalinen käyttöaste niiden televisiokanavien kautta, jotka tekevät yhteistyötä kanssamme. Tästä on keskusteltu hyvin voimakkaasti tiedotustyöryhmässä varapuheenjohtajan alaisena ja parlamentti päätti vuonna 2013 budjettiin laittaa 8 miljoonaa tähän, mutta me pitäisi pohtia, emmekö voisi tästä tuotannosta tehdä enemmän talon sisäisesti oman henkilökuntamme avulla. Toisaalta se vähentäisi kustannuksia, toisaalta se pätevöittäisi myös meidän omaa henkilökuntaamme. Tämän asiota haluaisin tarkastella. Toisaalta tarvitsemme tällaisia välineitä nyt erityisesti ennen vaaleja. Sitten herra Ehrenhauser, sydämelliset kiitokset onnitteluistanne. Ja sitten tämä kysymys kenellä oli ajatus käännösten kohdalla tarkastella asiaa. Minä itse käytin kaksi työviikkoa tähän, koska minä halusin pois tästä yleiskeskustelusta käännöksistä ylipäätänsä, koska meillä on 23 yksikköä, jotka tekevät eri laista työtä. Tietyt yksiköt olivat erittäin tehokkaita ja toiset paljon vähemmän tehokkaita, joten meidän täytyy sitten kieli kieleltä katsoa, mikä on tietyn käännösyksikön tilanne ja kun tätä sitten ryhdyimme hajautetusti katsomaan, niin pystyimme säästämään no, valtaisasti määrärahoja. Ja tässä on kysymys oikeudenmukaisuudesta. Mm, jos olen kääntäjä, niin miksi minun pitäisi yhdessä käännösyksikössä tehdä 50 prosenttia enemmän työtä kuin toisessa, joten yritimme tätä mm, sopeuttaa. Sitten tulkkauksesta. Meillä oli keskustelu budjettivaliokunnan kanssa budjettimenettelyssä. Pääjohtaja sanoi, että minä voin säästää, jos tiettyjä asioita hoidetaan järjestetään paremmin. On aivan selvää, että jos järjestämme yöistuntoja Strasbourgissa kello 11 jälkeen tarvitsemme kaksinkertaisen määrän tulkkeja, koska tulkit eivät sitten voi seuraavana päivänä työskennellä. Eli jos päätän täysistunnon 20, kello 22.45 emmekä kello 23.15, niin säästän rahaa. Ja myöskin viikkojen reunat eivät ole, ole hyödynnetty riittävästi västi esimerkiksi maanantai ja torstai, joten sanoimme, että valiokunnat eivät saa aivan vapaasti päättää, milloin ne kokoontuvat, vaan joko maanantaina ja tiistaina tai keskiviikkona ja torstaina. Ja kolmas olivat ähm, tulkkauskapasiteettien äh, vähäinen käyttö turkoosilla viikoilla ja siksi matkat siirrettiin turkoisille viikoille. Nämä olivat siis ähm, äh, ehdotukset, jotka tulivat pääosastolle itseltään, jotka puhemiehistö hyväksyi ja tällä tavoin saimme säästöjä aikaiseksi. Hän oli aivan oikeassa, tämä ei saa olla mikään ad hoc menettely, vaan jatkuva järjestäytynyt prosessi. Tämä uusi Airfish tietojärjestelmä tulee auttamaan meitä. Mehän muutamme nyt tätä tietojärjestelmäämme ja siihen liittyy myös kustannuselementti, että systemaattisesti katsomme, mikä mitäkin maksaa ja tällä tavoin säästämme hallintokustannuksissa. Herra Van Dalen puhui Brysselistä ja Strasbourgista ja näistä muuttolaatikoista. Mm, mm, aivan totta, me käytämme aivan paljon vähemmän paperia nykypäivänä, joten hallinnossa nyt katsotaan, eikö tällaista laatikkoa voitaisi jakaa. Jos kaksi työntekijää jakavat yhden laatikon, niin sitten laatikoita on vain puolet käytetystä määrästä. Joskus ehkä kolmekin työntekijää voivat käyttää samaa laatikkoa, koska me käytämme vähemmän paperia. Joten tätä asiaa kyllä tarkastellaan ja tässä on valtava säästöpotentiaali. Edustaja Sonic puhui tulkkauksesta valtuuskuntamatkoilla. Minun vaikutelmani on se, että joskus jopa jäsenet ajattelevat, että valtuuskuntamatkalla on liikaa henkilökuntaa mukana. Jos olisi vähemmän tulkkeja, niin se voisi silti onnistua. Tämä vaatii kuitenkin sen, että ollaan valmiita työskentelemään passiivijärjestelmien kanssa, eli siis jokainen saa käyttää omaa kieltään mutta välttämättä sitten ei saa omalla kielellään tulkkausta vaan jollain muilla kielillä. Tästä voidaan keskustella, mutta jäsenten täytyy itse tukea tätä ja haluta tätä. Sitten puhuitte siitä, miksi ylipäätänsä tarvitsemme uuden rakennuksen Luxemburgissa. Tällä hetkellä meillä on kahdeksan eri Mm, tilaa, rakennusta Luxemburgissa. Tämä ei ole kovinkaan tehokasta. Me aiomme keskittää tämän kuten Brysselissä ja Strasbourgissakin yhteen paikkaan. Ja budjettivaliokunnan pyydöstä me myös tarkastelimme tätä, jos katsotaan asiaa 20 vuoden jaksolla, miten tätä voidaan verrata. Tämänhetkinen tilanne on se, että vuokraamme ja mm, mitä sitten, jos olemme yhdessä rakennuksessa, ja seurauksena oli se, että verrattuna 20 vuoden vuokrakustannuksiin voidaan 20 vuoden aikana säästää yli 300 miljoonaa euroa, jos rakennuskustannukset, Kadin rakennuskustannukset pysyvät samoina. Tämä johtuu osittain myös siitä, että Luxemburgin valtio on meille tämän alueen antanut ilmaiseksi tai yhden euron symbolista summaa varten vastaan, jos vertaatte, mitä tämä maksaisi tämä tilan saaminen Brysselissä, niin on ehkä kustannustehokastakin, että jotkut palvelut ovat Luxemburissa. Sitten täällä nostettiin kaksi herra Gerbrandin kysymystä esiin tulotarkastuksesta puhuinkin, sitten Europar TVstä myös. Meillä on erilaisia elimiä, on Talousarvion valvontavaliokunta, joka päättää vastuuvapaudesta, on budjettivaliokunta, joka päättää määrärahoista ja joka antoi 8 miljoonaa euroa TVtä varten seuraavaksi vuodeksi. Ja sitten puhemiehistö tekee hallinnolliset päätökset ja tämän kolmion sisällä me työskentelemme, eli jokaisella on oma vastuualueensa tässä kolmiossa. Mielestäni ajatus siitä, että ulkoisissa toimistoissa omat henkilökuntamme johtaa keskusteluja on hyvä. Zagrebissa ää, ei ollut mitään sopivaa rakennusta ostettavaksi, siksi vuokraamme, mutta politiikkamme on yhäkin se, että mieluummin ostamme kuin vuokraamme. Meillä on joka vuosi yli sadan miljoonan säästöt, koska olemme tehneet päätöksiä ostoista. Sitten takuu, äh, katon takuu on päättynyt, äh, siitä on kulunut yli 20 vuotta. Mm, tekstit ovat osittain sen takia mm, monikieliset äh, ranskaksi ja englanniksi mm, koska ne niin tulivat palveluyksiköltä. Yksi kieli, tämä on poliittinen kieli, tästä, päätös, tästä minä en voi vastata. Jäsenetkin päättävät siitä, millä kielellä he asiakirjoja tarvitsevat voidakseen työskennellä. Edustaja Shobohata, sanoinko nimenne oikein, melkein oikein, sydämelliset kiitokset ystävällisistä sanoistanne. Ei syrjintää pienille kielille, ei missään tapauksessa. Eli jos meillä on tällaisia järjestelmiä, joita saa pyynnöstä, niin yksi jäsen riittää, jotta joku palvelu tarjotaan. Eli tsekkiläisellä jäsenellä on aivan sama oikeus kuin saksalaisella tai ranskalaisella mepillä. Jos tsekkiä pyydetään, niin silloin sitä saadaan. Ja näin on muidenkin pienten kielten kohdalla, näin minä ainakin ajattelen uusista matkoista matkustussäännöistä. Meidän varmasti täytyy arvioida niitä. Voimmeko tehdä sen tämän kuun lopuksi, sitä en tiedä. Me tarvitsemme varmaan vähän aikaa, ennen kuin nämä toimenpiteet toimivat ja virheet saadaan korjattua, mutta pian meidän näitä päätöksiä on arvioitava. Edustaja Deutsch sanoi, että meidän täytyy olla myös varovaisia säästöissä. Tämä on aivan oikein Olemme myös huomanneet, että jotkut säästöt ovat suuria eivätkä vaikuta laisinkaan työskentelyymme ja toiset säästöt saattavat olla hyvinkin pieniä, mutta ne vaikeuttavat meppien elämää, joten meidän täytyy katsoa, mitä säästöjä tehdään. On sellaisia säästöjä, joissa voidaan säästää paljon, mutta kielteiset vaikutukset ovat alhaiset ja toiset säästöt ovat varsin pieniä, mutta ne saattavat vaikeuttaa teidän ja meidän elämämme. Brysselin minitäysistunnosta tämäkin on poliittinen päätös. Edustaja Davis kysyi äh, äh, annetaanko, voidaanko journalisteja kutsua ainoastaan Strasbourgiin ja maksaa heidän kulunsa. Ei, kyllä Brysselissäkin heitä voidaan kutsua, mutta on erilaisia ohjelmia. On parlamentin ohjelmia ja ryhmien ohjelmia. Ryhmien ohjelmissa on tietenkin kaikki kiinni siitä, mistä ryhmä on päättänyt. Sitten televisiokanava. Televisiokanavat käyttävät meidän infrastruktuuriamme, joka on erittäin hyvä. Se on ilmaista tämä yhteys, siitä heidän on maksettava, siinä olette oikeassa me voimme vielä katsoa, onko tämä järkevää. Toisaalta voisi sanoa, että ikään kuin tuemme osittain yksityisiäkin kanavia, jos tälle tielle ryhdymme. Sitä on tarkasteltava. Edustaja Anne Reasen, kiitoksia myöskin teidän tuestanne sille, että on yritetty saada aikaan säästöjä ja saatu aikaan säästöjä vuonna 2012 kokonaisuudessaan melkein 24 miljoonaa euroa, joka tämä säästö voidaan toistaa myös seuraavina vuosina. On hyvä, että tämä tunnustetaan. Se, mitä me maksamme, niin faktat teillä on. MEPin palkka on 98,5 prosenttia EU-tuomarin palkasta ja muutkin tiedot ovat tiedossa. Sitten käytännössäännöt on otettu käyttöön. Ne ovat vertailukelpoiset kaikkiin kansallisiinkin käytännössääntöihin. Niihin me vertasimmekin, emmekä halunneet jäädä kakkoseksi, eli parlamentti on tässä edistynyt huomattavasti. Meillä on myös oma sihteeristö, niin että meillä on sihteeristön tukea ja myöskin asiantuntijameppien tiimi olemme kyllä edistyneet tässä huomattavasti. Edustaja Epping, sydämelliset kiitokset näistä onnitteluista, mitä tulee tulkkaussäästöihin Euroopan historian talosta. Voin sanoa, että vielä kustannuksia ei ole ylitetty laisinkaan, ei siis laisinkaan. Me olemme arvioineet kustannukset tästä uudisrakennuksesta, joka tarjousten pohjalta voidaan, sitä voidaan noudattaa, eli tarjoukset ovat kustannusten puitteissa, eli kustannuksia ei ole ylitetty. Ja muutenkin pidämme liiketoimintasuunnitelmassa kiinni siitä, mistä budjettivaliokunnan kanssa on sovittu, eli kustannukset eivät ylity. Ehkä voidaan aina kyseenalaistaa, että tarvitaanko tätä, mutta aivan kuten parlamentaariumkin, tämä on jotain, joka tehdään kansalaisille. Nämä eivät ole siis määrärahoja, jotka menevät hallintoon tai jäsenille, vaan tässä investoidaan kansalaisille ja kansalaiset voivat hyödyntää tätä. Me huomasimme Eh, viime vuonna, että 250 000 kansalaista on vierailut parlamentaariumissa ja erittäin hyvää palautetta olemme saaneet, joten tässä investoimme kansalaisiin ja toivon, että Euroopan historian talosta tulee samantyyppinen menestystarina kuin parlamentaariumista. Eh, edustaja Sarvamaa puhui vielä eh, avoimuudesta. Toivottavasti tämäkin tapahtuu tapahtuma täällä tänään on tapahtuma avoimuuden puolesta. Me olemme vastanneet useisiin kirja- kirjallisesti, mutta myös suullisesti. Tiedätte, että kaikki toimielimet eivät osallistu tähän avoimuuteen. Olisi mukavaa, jos neuvostokin osallistuisi tähän vähän enemmän. Näin varovaisesti voin asian varmaan muotoilla. Me olemme nyt yhteislainsäätäjiä, neuvosto ja parlamentti, ja meidän tulisi noudattaa saman tasoisia avoimuusvaatimuksia. Edustaja Odi, ja tähän varmaan päätänkin, hän kysyi vielä monikielisyydestä. Se on erittäin tärkeää meille. Ja tämä ajatus siitä, että palveluja saadaan pyynnöstä, on erittäin hyvä, koska jos mm, jäsen sitä toivoo, niin silloin palvelu toimitetaan, mutta jos sitä ei haluta, niin silloin sitä ei tuoteta. Jos myös muissa asioissa voitaisiin tällaiseen menettelyyn mennä, niin se olisi hyväksi jäsenille ja myös kustannuksia säästyisi. Asia on siis arvioitava. Ja sitten varauksien luominen tulevia rakennuksia varten, emme, sitä emme voi tehdä, varainhoitoasetus ei sitä salli. Toivottavasti olen nyt riittävästi vastannut kaikkiin kysymyksiin. Sydämelliset kiitokset mielenkiinnosta. Kiitoksia kovasti eh, pääsihteeri ja varapuhemies eh, näistä hyvinkin syventävistä eh, täsmällisistä vastauksista näihin Eh, ennen kuin annan vielä loppupuheenvuoron esittelijälle ja tilintarkastustuomioistuimen edustajalle, haluaisin kuitenkin vielä painottaa, että seikka, joka meitä täällä talousarvion valvontavaliokunnassa valiokunnassa kiinnostaa, on eli se, että miten me eh, kaikkein parhaiten täytän, käytännössä saada tehoa irti näistä veronmaksajien rahoista. Tämä ei tietenkään e, voi e, vaarantua minkään poliittisen suuntaan vuoksi. Me haluamme, että, että katsoa, että kansalaiset sitten, kansalaisten tänne valitsemat edustajat voivat e, käyttää heidän varojaan sitten asianmukaisella tavalla. Ja, ja niin että välttämättä äh, äh, pääse sitten parempiin tuloksiin vaikkapa yrityselämän puolella kuin parlamentaarisen demokratiankaan puitteissa. Se, se on nyt yksi tehtävämme. Myöskin kriisin aikoina pitää aina yllä, ylläpitää edustavaa, edustuksellista parlamentaarista järjestelmää ja, ja sitä kautta sitten äh, huolehtia myöskin olemassaolon oikeutuksestaan kansalaisten silmissä ja tällainen äh, paremman lainsäädännön tarpe on yhtäältä tietenkin tärkeää ja siihen tarvittava tuki äh, äh, ja, joka saattaa sitten myöskin miele- olla kansalaisten mielessä kovinkin kallista. Me tarvitsemme myöskin se, se, pyrkiä välttämään sellaisia virheitä lainsäädännöstä, jotka keventävät tai kasvattavat veronmaksajien taakkaa. Nämä loppusanat soin nyt tässä itselleni, mutta annan vielä tilintarkastustuomioistuin istuimen edustajalle Tome Mukuruselle loppusanan loppusanat. Eh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitään erityistä kysymystä ei esitetty tilintarkastustuomioistuimelle. Täällä esitettiin kyllä useita kysymyksiä, jotka liittyvät rakennusten hankintaan. Me olemme näitä asioita kyllä seuranneet valvontajärjestelmien tarkastuksissamme. Ehkäpä jatkossa voimme vielä puhua enemmän ja täsmällisemmin näistä erityisistä hankkeista, jotka mainitsitte. Ihan lopuksi haluaisin vielä korostaa vuosikertomuksemme päälöydöksiä. Tämä liittyy hallinto kuluihin kaikkien instituutioiden ja virastojen ja elinten hallintokustannuksiin, mukaan luettuna Euroopan parlamentti. Haluaisin korostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen päätelmä on se, että kaikki kaikki äh, kulut ja transaktiot ovat olleet säännönmukaisia ja valvontajärjestelmät ovat olleet äh, varainhoitoasetuksen säädösten mukaisia. Kaikki on mennyt oikein hyvin, kiitos. Very much, äh, Mr. Tovi Muguruza. Kiitoksia, herra Tomi tästä kommentistanne. Ja nyt puheenvuoro mm, esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin. Loppu yhteenvetona tämän lähes kol- kolmen tuntisen pääsihteerin esiintymisen jälkeen tässä valiokunnassa. Haluan kiittää pääsihteeriä, pääs, varapuheenjohtajaa tilintarkastustuomioistuimen edustajia ja kaikkia muitakin asianosaisia, koska mielestäni nämä, tämä tilaisuus on entisestään edesauttanut avoimuutta ja, te, ja tuo ollut hyvin rakentava. Ja kaiken kaikkiaan todistaa, että tämä valiokunta on erittäin aktiivinen työssä. Kiitos vielä kovasti. No niin, kiitos tästä esittelijälle ja kiitos varapuhemies Pitela ja kenen pääsihteeri Vellellä jotka ovat sitten vastanneet kysymyksiimme seuraavaan kertaan. Näkemiin. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, wollte jetzt... No niin, hyvät kollegat, nyt haluaisin äh, äh, käydä varapuheenjohtajan vaaliin. Kollega Deutsch loistaa nyt juuri poissaolollaan otollisella hetkellä. Eh, odotetaan häntä, mutta haluamme kumminkin jatkaa eh, me Ihan sieltä hän tutsahtikin. No niin, nyt sitten eh, uuden varapuheenjohtajan vaalia käsittelevän esityslistan kostan, kohdan ottaa esille Iljana, Ilina, Iljanova on valittu tilintarkastustuomariksi Luxemburgiin. Joudumme omaa puheenjohtajistamme vastaavasti että täydentämään 191 ja erilaisten muiden artiklojen perusteella nyt sitten toteutettava tämä vaali, koska meillä on vain yksi ehdokas paikalle – emme varmankaan tarvitse salaista äänestystä. EPP on herra Tamás Deutschia ehdottanut tähän, tällä vakanssille. Haluaako joku nyt sitten salaisen lippuäänestyksen? Eipä näy haluavan. Hyvä. Näin voimme avoimesti äänestää haluaako joku käyttää puheenvuoron, ei halua, ketkä kannattavat Tamas Deutschia, talousarvion valvontavalikunnan puheenjohtajan paikalla. Onko vasta ääniä? Onko tyhjiä ääniä? Ei ole kumpiakaan. Näin, että Thomas Deutsch on yksimielisesti valittu valiokuntamme varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttekö äänestyksen tuloksen? toki tietenkin puheenjohtaja, kiitos kollegat. Yritän kasvaa tehtävien vaatimiin mittoihin. Edustaja Ivanova, joka oli edeltäjänä, niin tässä tässä valiokunnassa, tässä tehtävässä. oli hyvää, teki hyvää työtä. Nyt pyrin olemaan hänen esimerkkinsä arvoinen. No niin, kiitoksia jatkaa puheenjohtaja yksimielisestä, yksimielisestä vaalituloksesta. Ja kiitän edustaja Tamassia myöskin, äh, Deutschia myöskin siitä, että hän on valmis hyväksymään tämän, tämän tehtävän. Ja näin nyt sitten pääsemme äh, äh, asianmukaisesti esityslistallamme eteenpäin. Tämä kohta on näin nyt sitten äh, käsitelty. Seuraavaksi esityslistalla kohtaan 11 muiden ää, ää, instituutioiden vastuuvapauskysymykseen. Esittelijät ovat Andrea Czeskova ja Ryszard Czarnecki. Haluan kysyä, haluatteko käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron vai voimmeko antaa heti ihan Cheskova haluaa kuitenkin? Olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já bych chtěla pouze vysvětlit jednu věc. Kiitoksia. Haluaisin vain kertoa teille erään asian. Kollegani kanssani eh, jaoin tehtävän seuraavalla tavalla. Minä olen esittelijänä eh, alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean osalta, ombudsmanin osalta ja tietosuojavaltuutetun osalta. Czarnetski taas on esittelijänä tuomioistuimen osalta, tilintarkastustuomioistuimen osalta. Ja Czarnetski on myös pyytänyt minua ilmaisemaan hänen anteeksi pyyntönsä, koska hän ei pääse tänään paikalle. Hän on toisen valiokunnan kokouksessa, joten tässä keskusteluiden tiimoilla aion, tai mittaan aion esittää kollegani puolesta myös hänen kysymyksiään. Tämä oli vain johdanto. Ja odotan tässä innokkaasti äh, keskustelua eri instituutioiden äh, edustajien puheita. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Paljon kiitoksia kollega Cheskova ja sitten annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle. Tässäkin on vastuussa edustaja Tome Mukuruussa. Pyydän teiltä teidän puheenvuoronne. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja sanoin jo edellisessä kohdassa, äh, että luvussa yhdeksän tilintarkastustuomioistuimen äh, päätelmä on, että ähm, toimielinten ja elinten hallinnolliset kulut, niissä virheasti 0,1 prosenttia ja valvontajärjestelmät vastaavat varainhoitoasetuksesta. Nämä päättelmät koskevat myös muita elimiä ja toimielimiä. Minulla oli mahdollisuus esitellä tälle valiokunnalle tämän luvun erityissuositukset ja Euroopan parlamenttia koskevat huomiot. 10. tammikuuta tämä valiokunta keskusteli jo ulkosuhdehallinnon hallintokuluista ja mm, tämän jälkeen se tulee keskustelemaan myös komission hallintokuluista. Nyt haluaisin muutamalla sanalla puhua niistä löydöksistä, joita tilintarkastustuomioistuin teki muista elimistä ja toimielimistä, eli neuvosto, tuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu. Kuten raportissamme mainitaan, tilintarkastustuomioistuimen tilit tarkasti ulkoinen tarkastusyritys, joka antoi erillisen kertomuksen ja erilliset johtopäätökset. Luvussa yhdeksän äh, on kommentteja liittyen äh, järjestelmän heikkouksiin kahdessa äh, elimessä, eli neuvostossa ja talous- ja sosiaalikomiteassa. Mitä neuvostoon tulee, niin tilintarkastustuomioistuin löytisi heikkouksia kahdessa hankintamenettelyssä viidestä tarkastetussa. Näissä tapauksissa hankintamääritelmät mahdollistivat sen, että neuvosto määritteli tietyn hinnan, elleivät tarjoajat ehdottaneet sitä. Tämä käytäntö olisi saattanut johtaa tarjouskilpailun arvon muuttumiseen tavalla, jota varainhoitoasetus ei tue. Sitten talous- ja sosiaalikomiteassa tilintarkastustuomioistuin löyti virheitä määräaikaisten ja sopimussuhteisen henkilökunnan sopimuksissa. Eressä tapauksessa neljästä tarkastetusta tämä henkilö oli väliaikainen virkamies, joka sai kuuden kuukauden kuluttua vain peruspalkan, koska ei ollut sopivia paikkoja pysyvän henkilöstön edistämiseksi. Ja nyt tässä on yhteenveto tuloksista. Me olen valmis vastaamaan tietenkin kysymyksiin ja kiitoksia. Kiitoksia tästä tiivistä esityksestä. Nyt sitten pyytäisin ää, ää, instituutioiden pääsihteereitä käyttämään lyhyen puheenvuoron järjestyksessä. Aloitamme. Euroopan yhteisen tuomioistuimesta. Kuka sieltä haluaa käyttää puheenvuoron? lyhyesti. Siinä, olka, olka, anteeksi, tämä on niin iso sali, että en tahdo nähdä sinne asti. Olkaa hyvä siellä puheenvuoro. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Se on ihan totta, että tämä on suuri sali. Minä olen kuitenkin tuomioistuimen kirjaaja. ja ja olen iloinen siitä, että kutsuitte meidät keskustelemaan vuoden 2011 vastuuvapaudesta. Kuten tiedätte, tuomioistuin on erittäin kiinnostunut siitä, että meillä on mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua budjettiasioista, talousarvioasioista ja me pidämme erittäin tärkeänä avoimuutta ja sitä, että käytämme budjettivarojemme hyvin hyväksemme avoimesti ja hyvin. Ja mekin pyrimme tuomaan tähän avoimuuden kekoon oman kortemme. Ja olemme kiinnittäneet huomiota vuoden 2011 kertomukseen. Toivon, että tämäkin vuosi on ollut yksi esimerkki siitä, kuinka mekin olemme halukkaita kommunikoimaan ja antamaan tietoa. Niin mitä tulee toimintakertomukseen, siinä on parikin tärkeää elementtiä. Yksi on henkilöstöresurssien käyttö ja toinen on määrärahojen käyttö. 8, 90 prosenttisesti olemme käyttäneet määrärahoja ja mm, henkilöstöresurssitkin ovat hyvin käytössä. Tietysti meillä on jonkinlaista vaihtuvuutta, se on väistämätöntä tuomioistuin käyttää täysimittaisesti resurssejaan, koska sen velvoite on niin tehdä. Ja se johtuu siitä, ja sen vuoksi budjettivallankäyttäjätkin ovat pyytäneet tuomioistuinta pitämään silmällä varojen käyttöä. Tuomioistuin kiinnittää huomiota kaikkien rahoitusoperaatioiden transaktioiden säännönmukaisuuteen ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuteen. Ja tästä syystä voinkin todeta, että me emme voi vastustaa tuomioistuimen tai evätä tuomioistuimen, kiistää tuomioistuimen kommentteja, jotka liittyvät vuoteen 2011 Tämän valiokunnan mielipiteet ovat meille erittäin tärkeitä, ja kun puhutaan, puhuttiin vuoden 2010 vastuuvapaudesta, niin te annoitte meille kaksi suositusta. Toisaalta halusitte enemmän tietoa sisäisen tarkastuksen käynnistämisestä ja toiseksi halusitte enemmän tietoa henkilöstöresursseista. Nyt me olemme omaan vuosikertomukseemme lisänneet nämä tiedot mitä tulee kaikkein tärkeimpään asiaan meidän kannaltamme, nimittäin tuomioistuimen tuomiovallan käyttöön ja näihin kahteen tuomioistuimeen, joita meillä on. Haluaisin muistuttaa, että tuomioistuin ei voi valita toiminta-alojaan sen perusteella, kuinka paljon meillä on resursseja käytössämme. Ei, vaan jokainen juttu, joka eteemme tulee, täytyy käsitellä. Työkenttä tulee ulkopuolelta, me emme voi itse siihen vaikuttaa. Ja on totta, että meille tulee yhä enemmän ja enemmän juttuja kolmeen tuomioistuimeemme, ja se on tietysti huolenaihe. Ja senpä syystä olemmekin ryhtyneet useisiin toimiin, tai olemme ehdottaneet lainsäädäntöviranomaisille ja budjettiviranomaisille useita toimia. Koska juttuja tulee koko ajan eteen vuoden 2011, ää, luvut ovat ää, olleet erittäin korkeat vuonna 2012, ää, edelleenkin juttujen lukumäärä on noussut ja tendenssi on nyt sellainen, että juttuja tulee yhä enemmän ja enemmän. Korostaisin erästä asiaa, joka kiinnostaa varmasti erityisesti Euroopan parlamenttia. Se on näiden oikeuskäyntien pituus tai kesto. Oikeuskäyntien ja niitä edeltävän ajanjakson kesto on kaikkein lähinnä myös kansalaisten sydäntä ja koskee heidän etujaan. Ja haluaisin sanoa, että vuonna 2011 näiden juttujen kesto oli historiallisen lyhyt, koska jutut kestivät noin 7-15 kuukautta, kun edellisenä vuonna kesto oli ollut noin 25 kuukautta. Ja vuonna 2000 kolme me otimme kyllä vaarin Euroopan parlamentin julkilausumasta, jossa se kiinnitti huomiota tähän ongelmaan. Mitä tulee tuomioistuimen työn tehostamiseen, niin me olemme kyllä monissa, monissa asioissa siihen pyrkineet, mutta jutut ovat erittäin mutkikkaita, joita meille tulee. Ja ne liittyvät meidän tuomioistuimen organisaatioon, ne liittyvät moniin muihin asioihin. Viimekin vuonna tuomio Tuomio, tuomioistuin joutui viime vuonna tai pari vuotta sitten uudistamaan uuden oikeussalin, mikä tietysti vapautti enemmän tiloja tuomareiden käyttöön. Tällä tavalla me voimme järjestää useampia oikeuskäsittelyitä ja voimme myös parantaa ylipäänsä oikeudenkäytön tehokkuutta ja Euroopan parlamentin tuella me olemme hyväksyneet uuden käytänteen, jota on jo alettu toteuttaa, ja olemme erittäin iloisia tästä. Sitä vastoin Euroopan tuomioistuin esitti muitakin toimia. Yksi liittyy tähän virkamiestuomioistuimeen joka on erittäin hankalassa tilanteessa tällä hetkellä sen vuoksi, että siellä on niin paljon juttuja, ne ovat erittäin monimutkaisia, ne liittyvät muun muassa kilpailuasioihin ja talousasioihin. Ja vuonna 2011 marraskuussa me ehdotimme, että me, että me saisimme enemmän tuomareita, jotta voisimme kohtuuajassa käsitellä näitä juttuja. Tämä ehdotus, ää, tätä ehdotusta sitten analysoitiin neuvostossa ja myös parlamentin oikeusasiain valiokunnassa – Tällä hetkellä olemme sellaisessa tilanteessa, että Euroopan parlamentin parlamentti ja neuvosto eivät onnistuneet saamaan yhteisymmärrystä siitä, millä tavalla uusia tuomareita valittaisiin. Neuvosto kyllä ymmärsi sen, että tuomioistuimessamme on kapasiteettiongelma, ja enemmistö jäsenvaltioista näyttivät myös ymmärtävän sen, että tarvittaisiin hyvä ratkaisu asiaan, nimittäin lisää tuomareita, mutta valitettavasti ähm, keskustelut sitten äh, kilpistyivät tähän tuomareiden valintametodiin. Eli tätä ehdotusta ei sitten voitu viedä eteenpäin. Eli nyt olemme vähän niin kuin umpikujassa ja toivomme, että ratkaisu, poliittinen ratkaisu tähän kysymykseen löydetään. Nämä olivat lainsäädännöllisiä asioita. Olemme myös pohtineet sisäisesti resurssien käyttöä. Tarkoitus on käyttää resursseja instituution ydintoimintaan, eli oikeuden jakamiseen – me arvioimme mm, työn tekoa ylipäänsä tuomioistuimessa, arvioimme niiden henkilöiden työpanosta, jotka tekevät työtä tuomareiden avuksi. Olemme pyrkineet myös vähentämään työntekijöidemme lukumäärää komission ja neuvoston ja parlamentin ehdotuksesta – olemme eh, tuomioistuimessa vähentäneet eh, henkilöstön lukumäärää. Olemme säilyttäneet ainoastaan eh, kaikkein tärkeimmät työntekijät, mutta hallinnosta olemme joutuneet leikkaamaan henkilöstöä. Ja ihan lopuksi sanon vielä seuraavan. Viime vuonnahan me pyrimme myös parantamaan informaatioteknologiaamme ja sitä, kuinka voitaisiin äh, käyttää äh, IT-kanavia äh, eri osapuolten tiedottamiseksi ja että voitaisiin myös tiedottaa kansalaisille. Vuoden 2011 lopussa uusi järjestelmä saatiin paikalleen jo vuoden 2000 aikana todellakin saatoimme hyödyntää tätä Ähm, järjestelmää, mutta me jouduimme äh, tekemään kovasti äh, turvallisuuden käyttö, äh, käyttämisen helppouden eteen ja myös kustannuksia tuli paljon, koska piti kaikenlaista postia lähettää ja niin edespäin. Nyt meillä on uusi kurja-sivuston ähm, hakukone, joka helpottaa meidän työtämme ja se on myös eh, edesauttanut sitä, että me olemme voineet verkkoon saattaa erilaista dokumentaatiota, mikä edistää tietysti meidän avoimuuttamme. Nyt haluaisin vielä kiittää esittelijöitä eh, siitä, että olette avittaneet meitä, kun olemme pyrkineet saamaan uusia resursseja. Ja toivon myös, että ähm, meillä olisi paremmat keinot seurata niitä juttuja, jotka ovat hyvin monimutkaisia, joita meidän eteemme tulee. Ja haluamme kiittää Euroopan parlamenttia teidän poliittisesta tuestanne. Äh, tämäkin valiokunta on kovasti tukenut meitä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Generalsekretär Paljon kiitoksia, hyvä pääsihteeri. Ja seuraavaksi herra Garcia Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Yo quisiera... Eh... Kiitos eh, kovasti eh, puheenjohtaja, eh, hyvät jäsenet, hyviä uutisia heti alkuun tilintarkastustuomioistuimesta. istuimesta Eh, kuten eh, huomaatte, 2011 eh, meidän kertomustemme lukumäärä on kasvanut 42 koskien näitä kahdeksan, kahdeksan mielipidettä, lausuntoa ja 16 erityisraporttia raporttia erityisvirastoista. Kaiken kaikkiaan 25 erityiskertomusta on vuodelta 2011 laadittu ja 42 tarkastuskäyntiä Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella. Huomataan, miten tilintarkastustuomioistuin on ahkeroinut omalla sarallaan. Tuomioistuimen auditoimat teemat valittiin sen mukaan, miten äh, ajankohtaisia äh, ja miten äh, suuri riskien mahdollisuus näissä kohteissa maa saattoi piillä. Kiinnost, monet, monet niistä kiinnostavat tätäkin valiokuntaa, maaseudun kehitys, pk-sektori, tuki, oikeudettomasti maksettujen korvausten takaisinperintä ja näin poispäin. Kalastuspolitiikka Olaf, fin toiminta siellä tilintarkastustuomioistuin on pyrkinyt edesauttamaan parlamenttia yhteistyössä kehittämään Olafilla uutta kehitysstrategiaa me auditoimme proseduureja ja standardeja, jotka on sitten saatettu kansainvälisten standardien tasolle asianomaisissa elimissä. 2011 tuomioistuin hyväksyi oman, omat uudet käytännössääntönsä koskien näitä hallinnollisia tilintarkastuskertomuksia ovat, sekin on esimerkki myönteisestä kehityksestä. Meidän raporttiemme kertomustemme laatua on kehuttu ja ne on kaikin, kaikilla tahoilla suurimmalta osaltaan hyväksytty ja samoin tämä sitten kieli henkilökuntamme tason kehittymisestä vielä joudumme kumminkin tehostamaan tätä aikataulussa pitäytymistä 2011 tältäkin, äh, tältäkin osin äh, parannusta oli näkyvissä ja tänä vuonna tilanne jatkuu yhtä myönteisenä. Äh, tar- tarkastusajat ajat lyhenevät, samoin henkilöstön hallinto on tehostunut, minulla on siitä antaa lukujakin. ä, ää, ää, 63 eli henkilöllä on tarkastajien määrä kasvanut. Kolmos vaihe rakennus, rakennushankkeestamme on toteutettu ja pysytty, pysytty budjetissakin. Siellä on ihmisiä töissäkin. Kaiken, kaiken kaikkiaan määrärahaa ovat kasvaneet vain kolmalla prosentilla. Tätä rakennustyötä toteutettiin hyvinkin tehokkaasti ja huolellisesti. Me olemme kyenneet pysymään budjetissa jopa alittamaan sen esimerkiksi omat, omat turvallisuusjärjestelymme ovat parantuneet niin, että kustannukset ovat entisestään las, laskeneet ja 2012 luvut ovat vielä paremmat. Ja sisäiset, sisäisten äh, tarkastajiemme suositukset ovat johtaneet siihen, että, että hallinnollinen, hallinnollinen työ on jatkuvasti parantunut ja tälläkin valiokunnalle päätyvät tilintarkastuskertomukset ovat entistä laadukkaampia. Haluaisin vielä painottaa, että viime vuonna tässä valiokunnassa kuultiin, että tilintarkastajat tilintarkastustuomioistuin haluaisi näinä kriisin aikoina tehostaa toimintaansa entisestään ja erityisesti keskittyä ajankohtaisiin päivän polttaviin aiheisiin, jotka tuottaisivat myöskin sitten säästöjä. No se oli vähän umpikujan omainen tilanne, kun halusimme sekä tuottavuutta että tehoa parantaa samalla varoja säästäen, mutta tänä vuonna toimintakertomuksessa toimintasuunnitelma ja liitteet tästä antavat lisää vinkkiä, mitä aiomme tänä vuonna äh, tehdä. Ja varmaan teillä on kysyttävä, johon mielenkiinnolla vastaan. Kiitoksia herra Garcia ja seuraavaksi pääsihteeri Westlake talous- ja sosiaalikomiteasta. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnan jäsenille kutsusta ja siitä, että annoitte komitealle tämän mahdollisuuden. Äh, yritän puhua lyhyesti, äh, puheenjohtaja. Kuten äh, valiokunnan jäsenet tietävät, viimeisen neljän viiden vuoden aikana talous- ja sosiaalikomitea on kehittynyt ja konsolidoinut erilaisia sisäisiä tarkastusmenetelmiä, joilla on tarkoitus saada aikaan maksimiavoimuus ja tehokkuus. Komitea on myös kehittänyt raportointimenetelmän, jota olette kommentoineet aikaisemmin kommentoineet myönteisesti, jonka tarkoituksena on myöskin taata maksimiavoimuus tähän tulevat myös sisäisten tarkastajiemme tarkastustulokset. Kaksi yleistä kommenttia. Ensinnäkin yhteistyösopimus alueiden komitean kanssa, joka mainittiin aikaisemmassa keskustelussa edustaja Vuon ja teidän pääsihteerinne Klaus Vellesen mainitsi. TSK ja sen poliittiset viranomaiset ovat sitä mieltä, että tämä yhteistyösopimus, joka sai erittäin hyviä tuloksia väliaikaisarvioinnissa. Me tulemme sitä mieltä, olemme sitä mieltä, että suuria mm, etuja saavutetaan tällä yhteistyöllä ja tämä synergiaetu, jota saavutamme, on hyvä esimerkki siitä, että itsenäiset elimet voivat pitää itsenäisyytensä, mutta silti saada tällaisia suurtalouden etuja, ja tämä on esimerkki, jota muut toimielimet ehkä haluavat hyödyntää. Tietenkin tällaisen yhteistyön täytyy perustua luottamukseen, ja olen iloinen voidessani sanoa, että tällaista luottamusta, tällainen luottamussuhde meillä on alueiden komitean kanssa. Toinen yleinen kommentti on se, että komitean budjettivaatimukset ovat olleet hyvin vastuullisia edellisinä vuosina, tulevat näin olemaankin ja linjassa sen suuntaviivan kanssa, joka löytyy komission jäsen Lewandowskin kirjeistä. Meillä perinteisesti on ollut hyvin läheiset suhteet jäsentasolla. Tiedän, että Jacek Kraftcek tapasi vastuuvapausesittelijän eilen ja mielellämme tietysti vastaamme kaikkiin kysymyksiinne. Nyt sitten vuoden 2011 eh, mietintöön. Ensinnäkin haluaisin eh, kiittää erinomaisesta työstä, jota kollegamme ovat tehneet. Eh, meillä on aina ollut erinomaista yhteistyötä. He todellakin ovat löytäneet pienen, mutta todellisen heikkouden mietinnössään ja me olemme ryhtyneet tämän heikkouden poistamiseen myöskin tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta. 12.10. viime vuonna komitea otti käyttöön suuntaviivoja henkilökunnan sopimusten tekemisessä. Tässä otetaan huomioon myös tämänhetkinen mm, säästökuuri ja tässä varmistetaan tasavertainen kohtelu pysyvien ja väliaikaisten virkamiesten välillä komiteassa. Ja lopuksi puheenjohtaja, olemme kiitollisia tilintarkastustuomioistuimelle, kun se on huomioinut tämän pienen, mutta todellisen heikkouden. Muuten olemme erittäin iloisia, että me saamme puhtaat paperit. Olemme tietysti valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kiitoksia puheenjohtaja. Ja, dank, Paljon kiitoksia, hyvä pääsihteeri Westlake. Ja seuraavaksi pääsihteeri Stahl alueiden komiteasta. Herr Präsident, wenn ich Sie bitten kann. Puheenjohtaja, jos saan pyytää, äh, haluan äh, äh, kertoa tälle valvota valiokunnan edustajan puheenjohtajan Brynin suulla kertoa näistä, mitä, mitä, mitä me olemme tehneet oikein. Siis, Kiitoksia kovasti. Aivan kuten Stahl sanoi, niin me teemme tässä vähän tällaista työnjakoa pääsihteeriä itseni välillä, joka olen rahoitus- ja hallintoasioiden puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja alueiden komiteassa. Ähm, me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että meillä on yhteydet teidän valiokuntaanne, keskusteluyhteydet teihin ja parlamenttiin – Minulla olisi muutama poliittisempi ehdotus, jotka liittyvät meidän toimintaamme vuonna 2011, koska mehän, ää, äh, meitähän kiinnostaa kovasti se, mitä alueilla on tehty, miten on käytetty aluekehitysvaroja hyväksi. Me olemme keskittyneet erityisesti monivuotiseen rahoituskehykseen ja tulevaisuuden koheesiopolitiikkaan Ja Puolen ja Unkarin puheenjohtajavaltioiden avulla olemme myös pohtineet vuoden horisontti 2020 asioita – ja mitä tulee 2020-strategiaan ja subsidiariteettiin, niin niistä haluaisin sanoa pari sanaa. Näitä, samoja, näitä poliittisia linjauksia olemme jatkaneet vuonna 2012, koska onhan totta, että alueiden komitea on erityisen kiinnostunut aluekehityspolitiikasta, makrotalouden ehdoista ja kumppanuuksien luomisesta alueellisten strategioiden eteenpäin viemiseksi ja rakennerahastojen hyvä käyttö on tietysti lähellä sydäntämme vuoden 2020 strategian osalta olemme erityisen kiinnostuneita siitä, että alueelliset toimijat osallistuvat kaikkien hankkeiden eteenpäin viemiseen täysimittaisesti. Haluan vielä lopuksi korostaa sitä, kuinka erinomaiset kontaktit meillä on alueiden komitean ja Euroopan parlamentin välillä. Erityisesti Regi-valiokunta on hyvä ystävämme, samoin kuin Koter, alueiden komitean Koter-valiokunta. Ne ovat vastavuoroisesti rikastuttaneet keskusteluita. Me olemme myös voineet ottaa huomioon Euroopan unionin politiikoissa paikallisten tahojen huolenaiheet ja toiveet. Ja haluaisin kutsua teidät oman komiteamme seuraavaan kokoukseen tai johonkin seuraavista kokouksista, koska sillä tavalla ehkä voitte saada paremman käsityksen vielä meidän toiminnastamme ja meidän prioriteeteistamme ja talousarvioon liittyvistä huolistamme. Ja nyt annan puheenvuoron pääsihteerille niin, että hän voi puhua teknisemmistä kysymyksistä, jotka liittyvät vuoden 2011 vastuuvapauteen. Herr Kollege, und dann darf ich den Generalsekretär. Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten pääsihteeri. Sehr Frau Berichterstatter. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Jos saan ihan äh, lyhyesti vielä sivulta muutamia hallinnollisia kysymyksiä aivan aluksi. Ensinnäkin totesin, että alueiden komitea äh, on äh, noudattanut paitsi tilintarkastustuomioistuimen kuin Vastuu vapausviranomaisten äh, huutoon. Me olemme, äh, oma, äh, olemme todenneet, että nämä suositukset ovat perusteltuja ja olemme sitten ryhtyneet vastaaviin toimenpiteisiin, mitä tulee sisäiseen valvontaan. 2011 alueiden komitea ei saanut suosituksia enää tilintarkastustuomioistuimelta siis vuonna 2011. Siitä, sen vuoksi seuranta ei ole tarpeen 2010 vuoden tarkastuksen perustarkastuskertomuksen perusteella sitten 2011 toteutettiin tiettyjä toimenpiteitä. Haluaisin tähän tässä yhteydessä vielä viitata parlamentinkin esille nostamaan yhteistyösopimukseen alueiden komitean ja TSK välillä Tähän äsken jo äh, viitattiinkin kollegan nimissä ja se äh, sisälsi ja, ää, sisälsi sen seikan korostamisen, että nämä, tämä yhteistyö on ää, äh, johtanut merkittäviin kustannussäästöihin. Mitä tähän itse ää, ää, vastuuvapauskäsittelyyn tulee, Äh, koskien äh, erilaisten taloudellisten intressien ilmoittaminen äh, tämän vastuuvapauden myöntämisen ehtona. Ja puhemiehistömme, johtokuntamme onkin päättänytkin sitten, että, että alueiden komitealta tällainen on tulossa. Ja, ja näinpä se on nyt sitten jokaisen jokaisen edustajan äh, papereista löydettävissä. Siis jäsenet ovat samat taloudelliset intressinsä ilmoittaneet. Niin ikään peräänkuulutettiin äh, parempaa äh, tulemenoarvio suunnittelua. Näinpä meillä nyt sitten on, on vahvistettu kuukausittaista budjetin toteutumisen tarkkailua 2011. Se on toiminnan me olemme 97 eh, prosenttia eh, eh, maksuistamme tai varoistamme käyttäneet ja 75 prosenttia myöskin sitten näistä maksatuksista suoritamme. Me olemme 2011 hyvinkin tiukalla budjetilla eläneet ja me olemme kyenneet merkittäviin säästöihin monilla, monissa pääluokissa. Ja näinpä 2012 kaiken kaikkiaan me, me olemme saaneet budjetin, joka on sen alle joka meidän täytyy kirjanpidollisesti näyttää voidaksemme ylläpitää normaaleja arjen toimintoja. Tässä pieninä instituutioina meillä täytyy 65 prosenttia me ovat meidän komiteassamme erilaisten palkkojen ja rakennusten, vuokrakustannusten aiheuttamia, eli näin me emme voi niistä siellä suuriakaan säästöjä sitten aikaan saada. Tämä on erittäin tärkeä tällaiselle pienemmälle instituutiolle. Se on yksi lisäsyy siihen, miksi alueiden komitea on näkee, äh, näkee tämän hallintotyön toimiensa ja työnsä äh, parantamista jatkuvalla haasteena ja tehtävänä äh, tulee talousarvion valiokunta on, on peräänkuuluttanut ja tätä tällaista itse sisäistä tarkastustoimintaa ja se on nyt sitten toteutettu ja näin tämän itse arviointi on tuottanut uusia äh, äh, etuja, mitä tulee poliittiseen suunnitteluun ja sen sopeuttamiseen tähän hallintoon. Että nämä painopisteet, jotka sitten johto, johtokunnassa on meille annettu, me kykenemme nyt sitten selkeästi ne sopimat, so, so, sovittamaan yhteen äh, hallinnollisen työn kanssa ja se on parantanut tätä suunnitelmallisuutta ja äh, talousarviossa pysymistä. Voin toki vastata täsmentämiin kysymyksiin, jos niitä on. Stahl, ich darf. Kiitoksia pääsihteeri Stahl ja seuraavaksi pääsihteeri Haden saa puheenvuoron ähm, oikeusasiamieheltä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheenvuoron, vaikka meillä on niin vähän aikaa. Minä yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. Tietysti mielelläni vastaan kysymyksiin, joita jäsenillä saattaa olla. Ja minä olen lähettänyt eh, edustaja Cheskovalle muistion eh, ja vastannut hänen tiedonsaantipyytöönsä eh, siitä, mitä mm, oikeusasiamies on tehnyt vuoden 2010 liittyvään vastuuvapausmietinnön suhteen ja sen suositusten suhteen. 2011 oli ensimmäinen täysi vuosi, jossa pantiin täytäntöön oikeusasiamiehen strategia, joka hyväksyttiin syyskuussa 2010. Siinä oli erilaisia tavoitteita ja myöskin erilaisia performanssiindikaattoreita liittyen näihin tavoitteisiin. Kaksi näistä strategian tavoitteista ovat, että tuotetaan parempia tuloksia ja että näitä tuloksia tuotetaan nopeammin, siis parempia ja nopeampia tuloksia. Mitä tulee parempiin tuloksiin, mainitsen vain yhden asian, nimittäin, että me opimme ruotsalaiselta kollegaltamme, joka tekee tarkastuksia virastoihin Ruotsissa, ja otimme pian käyttöön tällaisen vierailuohjelman Euroopan unionin virastoihin. Oikeusasiamies vierailee näissä virastoissa. Tämä vierailuohjelma on ollut erittäin menestyksekäs ja se on ollut hyvin vahva väline, jolla ollaan pystytty tunnistamaan ja välittämään parhaita käytäntöjä virastojen välillä. Sitten nopeammista tuloksista. Me haluamme käsitellä tapauksia nopeammin ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka löytyi parlamentin vastuuvapausmietinnöstä vuoden 2010 budjetissa. Tille. Tässä inspiroidumme ranskalaisista kollegoistamme ja muutimme ja virtaviivaistimme sitä menettelyä, jolla käsittelemme valituksia. Ja tämän muutoksen tuloksena me lisänneet niiden tapausten määrää, jossa päätämme hyväksyttävyydestä. Se oli 70 prosenttia, 2011, 2012 85 prosenttia. Hyvin vaativa tavoite, jonka liitsemällämme asettaneet, on 90 prosenttia ja olen vakuuttunut, että tulemme saavuttamaan tai pääsemäänkin hyvin lähelle tuota tavoitetta vuonna 2013. Vuonna 2011 suunnittelimme myös viraston tai toimiston uudelleen järjestelyn ja se pantiin täytäntöön ensimmäinen ensimmäistä 2012, siis suunnittelu tehtiin 2011, mutta ja uudelleenjärjestelyn luonne löytyy vuoden 2011 oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta. Ja lopuksi haluaisin kommentoida vielä erästä asiaa, joka nousi esiin parlamentin vastuuvapausmietinnössä, joka koskee oikeusasia miehen määrärahojen käyttöastetta. Parlamentti pyysi, että käyttöastetta parannetaan vuonna 2010. Se oli 89,6 prosenttia. 2011 käyttöaste oli 92,54 prosenttia. Ja nyt olen iloinen voidessani kertoa, että alustava arvio, joka minulle on annettu vuodelta 2012, on yli 95 prosenttia. Ja me teemme parhaamme Pitäksemme kiinni tästä käyttöasteesta ja parantaaksemme sitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä pääsihteeri ja seuraavaksi annan puheenvuoron Euroopan tietosuojavaltuutettuun pääsihteerille herra Doksille. Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeisenä, mutta toivottavasti en vähäisimpänä, saan puhua. Kuten tiedätte, tietosuojavaltuutettu valtuutettu on pienin ja nuorin EU-instituutio, joka on luoteltu rahoitus varainhoitoasetuksessa. Me olemme riippumaton tietosuoja viranomainen ja aivan kuten täällä on todettu, meidän tarkoituksemme on prosessoida Siis kun, kun prosessoidaan henkilötietoja parlamentaarikoiden tai kansalaisten, niin meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että kaikki tapahtuu laillisesti. Ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että lainsäätäjät, ähm, kun tekevät äh, ehdotuksia, toimivat tietosuojamääräysten mukaisesti. Kun tarkastellaan meidän työtämme, niin voidaan huomata, että työtaakkamme on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt monestakin syystä. Tärkein syy on Lissabonin sopimuksen vaikutukset. Se antaa enemmän toimivaltaa tietosuoja-asioissa, se antaa myös enemmän toimivaltoja parlamentille myös teknologisen kehityksen nopeus on vaikuttanut työmme määrään. Meillähän on digitaaliagenda ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän neuvontatyömme neuvontavelvoitteemme ovat lisääntyneet. Yhä enemmän ollaan tietoisia myös instituutioiden tietosuojakysymyksistä ja omalla puolellamme olemme myös lisänneet eh, työtämme, joka liittyy eri instituutioiden ja virastojen eh, sääntöjen noudattamiseen, sen valvontaan – Tämä on johtanut siihen, että me annamme yhä enemmän ja enemmän tiedonantoja ja me teemme enemmän ja enemmän työtä kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa, kun valvomme laajamittaisia tietokantoja niin EU-ssa kuin jäsenvaltioissakin. Mainitsen tämän puheenjohtaja, jotta voitte ymmärtää, miksi Meillä on noudatettu maltillisen, mutta kestävän henkilöstön kasvun politiikkaa, ja miksi sitä on myös tuettu. Parlamentti on tukenut sitä ja siitä olemme tyytyväisiä. Vuonna 2010 meillä oli organisaatiokaaviossamme 39 henkilöä, vuonna 2013 budjetissa organisaatiokaaviossamme tulee olemaan 45 henkilöä, mikä tarkoittaa sitä, että kolmen viime vuoden aikana Euroopan parlamentti on tukenut meidän pyyntöjämme poikkeuksellisesti lisätä organisaatiomme kokoa vuoden 2007 vuoden 2013 monivuotisen rahoituskehityksen mukaisesti. Tähdentäisin muuten, että vaikka tässä on kyse yli 15 prosentin henkilöstön lisäyksestä, niin se on johtanut vain 7,8 prosentin budjetin lisäykseen, mikä osoittaa, että me olemme tehneet kovasti työtä. Me olemme absorboineet näiden ylimääräisten virkojen kustannukset. Ja juuripa tästä syystä Euroopan parlamentti on tukenut tätä maltillista kasvua, koska palkat eivät ole aiheuttaneet budjetin pullistumista. Ja haluan kiittää tämän valiokunnan jäseniä siitä, että olette tehneet tehokasta työtä ja tukeneet meitä. Ja Derekille olen, Derek Vaughanille olen erityisen kiitollinen. Ensi vuodeksi olemme pyytäneet vielä kahta virkaa, siis vuodelle 2013. Nämä henkilöt tekisivät työtä IT-alalla ja valvonta-alalla. Puheenjohtaja, me kirjoitimme Cheskovalle viime viikolla kirjeen koskien vuoden 2010 vastuuvapautta, eli en nyt toista enää tähän liittyviä asioita, mutta loppuun haluaisin vain kertoa teille hiukan siitä, että missä menemme, mihin olemme menossa. Vuodesta 2009 alkaen olemme organisoituneet, organisoineet itsemme, järjestöämme ja työ saatiin päätökseen vuonna 2011 niin, että IT-osasto lisättiin meidän osastoihimme. Ja me olemme jatkuvasti parantaneet budjetin käyttöastettamme. 76 prosenttia se oli vuonna 2010 menen vuonna 2012 se tulee olemaan 90 prosenttia ja Marian istuu tässä vieressäni ja voi vahvistaa, että me tavoittelemme aina vain kunnianhimoisempaa käyttöastetta tänä vuonna. Ja ihan lopuksi puheenjohtaja, kertoisin teille vuoden 2013-2014 strategiastamme. Vuonna 2011 aloitimme strategisen tarkastuksen. Me konsultoimme henkilöstöämme, ja monia muita henkilöitä, sellaisiakin, jotka ovat täällä tänään. Me järjestimme myös ulkoisen konsultaatiokierroksen. Ja haluaisin kiittää erityisesti ähm, tilintarkastuskollegoitamme ja ombudsmanin viraston ähm, kollegoitamme. Meillä nimittäin oli kaksi tavoitetta. Miten me voisimme toimia eri tavalla, mutta tehokkaammin, ja miten voisimme lisätä tietosuoja-asioiden vaikutusta EU-tasolla. No, tarkastus kulminoitui tämän asiakirjan lanseeraamiseen julkaisemiseen. Se lähetetään, se, se julkaistaan virallisesti tänä iltana ja se sisältää meidän strategiamme vuosille 2013-2014. Ja tämä asiakirja sisältää sellaisia asioita, joista on tässäkin parlamentissa aiemmin keskusteltu muun muassa kymmenen avain tehokkuusindikaattoria, joita tulemme valvomaan jatkuvasti. Ja toivottavasti ensi vuonna voimme esittää raportin siitä, kuinka olemme saaneet aikaan tulosta ja erityisesti KPA-iden osalta olemme saaneet tulosta. To the statements of the general secretaries, as is the... Kiitoksia. Äh, nämä olivat pääsihteerien kommentit ja nyt äh, keskustelussa ensin Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur le président. Très brièvement. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti vain. Minua kiinnostaisi äh, solmia enemmänkin suhteita alueiden komiteaan olla enemmän tekemissä sen kanssa. Tehän muistatte, miten kritisoin eilen tilannetta ja jaettua hallinnointia. Kritisoin jäsenvaltioiden osuutta siinä ja viittasin myös vuoden 2012 korjaavaan talousarvioon. Meiltähän puuttui tuhansia miljardia, yhdeksän, yhdeksän miljardia itse asiassa meiltä puuttui, jotta voisimme saada kaikki aukot täytettyä. Tämä on aika moista. Meidän instituutioiden me, taloudellinen järjestäytyminen ei näytä kauhean hyvältä. Ja kun ajatellaan budjetinvalvonta, valiokunta ja sitä, miten se tutkii näitä asioita, niin olisi hyvä, jos tilintarkastustuomioistuin voisi toimia jonkinlaisena hälytyskellon soittajana silloin, kun tämänkaltaisia tilanteita ilmenee niin, että rahoitustoiminta kaiken kaikkiaan voisi toimia ongelmitta. Erityisesti alueiden komit komiteahan, komiteallahan on lähellä varojen jaettu käyttöalueiden kanssa. Pyydän anteeksi, en antanut puheenvuoroa esittelijälle, edustaja Českova. Děkuji za slovo, pane předsedo. E, já bych jenom chtěla navázat na vše, co tady... Kiitoksia. Haluaisin ilmaista olevani samaa mieltä monienkin puhujien kanssa. Te esititte kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti menettelyihin. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja mainitsi neuvoston, mutta neuvosto ei oikeastaan kuulu tämän päivän kokouksen asioihin. Sanoisin vain yhden asian liittyen siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi talous- ja sosiaalikomiteasta – tuomioistuimen edust, tilintarkastustuomioistuimen edustaja viittasi muun muassa ty- virkojen määrään. Ja eilen keskustelin sosiaali- ja talouskomitean edustajan kanssa. Ja minulle vakuutettiin, että tätä ongelmaa, johon täällä on viitattu, Ähm, sitä ollaan ratkaisemassa. Mitä tulee talous- ja sosiaalikomiteaan? Haluaisin tietää, että millä tavalla te ö, käytätte viestintävälineitä ja kanavia – Äh, hyväksenne, miten te kerrotte suurelle yleisölle meidän, siis teidän komiteanne työstä. Ja kun puhutaan hallinnollisesta yhteistyöstä alueiden komitean kanssa, niin olisiko mahdollista äh, säästää jakamalla toimia näiden kahden komitean kesken? Ja seuraava kysymykseni. Millä tavalla teidän komiteanne osallistuu siihen, äh, siis neuvoston uuteen mm, tiedonvälityskanavaan ja miten teidän ähm, työntekijänne voivat siihen osallistua? minua myös kiinnostaa se, millä tavalla te valitsette ö, ulkoiset kokouspaikkakuntanne, joissa kokoustatte silloin tällöin. Ja mitä tulee vuoden 2010 ö, vastuuvapauteen, silloin ehdotimme uutta matkakulukorvausjärjestelmää niin, että korvattaisiin todelliset kustannukset. Tällä hetkellä neuvoston on tarkoitus hyväksyä tämä uusi järjestelmä. Jos se hyväksytään, niin Silloin tietyn ajan olisi kaksi järjestelmää, jotka toimisivat rinnakkain. Olisi tämä vanha järjestelmä, joka perustuu könttämaksuihin tai ennakkomaksuihin, ja sitten tämä uusi, joka perustuu todellisiin kustannuksiin. Kuinka kauan, kuinka pitkä on tämä ajanjakso, jona aikana nämä kaksi järjestelmää ovat rinnakkain käytössä, ja voivatko jäsenet tänä siirtymäaikana valita, kumman järjestelmän valitsevat? Tämä on minusta tärkeä kysymys. Ja sitten hallinnon uudistamisprosessiin ja infrastruktuurin uudistamis, tai siis IT-teknologian infrastruktuurin uudistamiseen liittyen esitän vielä kysymyksen siitä, että miten aiotte tässä edetä. Nyt annan puheenvuoron, tai nyt, nyt puhuisin tai esittäisin kysymykseni alueiden komitealle. Mikä on teidän intranet-tilanteenne ja miten aiotte toimia käännösten suhteen jatkossa? Aiotteko ulkoistaa käännöksiä ja millä tavalla te valitsette näiden palveluiden tarjoajia? Miten tämä käännättämisen ulkoistaminen tulee tapahtumaan? vuoden 2010 vastuuvapauskeskustelun yhteydessä mainittiin videokonferenssit. Käytetäänkö tällaisia videokonferensseja ja miten ne ovat vaikuttaneet matkakustannusten muodostumiseen? Matkakustannuksethan voivat olla aika moisia. Ja yleisesti matkakustannuksiin liittyen, miten alueiden komiteassa matkakulut korvataan. Valitettavasti meillä ei ole kauheasti enää aikaa kuunnella vastauksia. Entäpä sitten, mikä oikeusasiamiehelle, mitkä minkälaisia kustannuksia on koitunut esimerkiksi informaatiokampanjoista, miten olette tiedottaneet oikeusasiamiehen työstä, oletteko laatineet videoita, onko teillä jonkinlaista sähköistä ähm, newsletteriä, koska nämähän olisivat erittäin äh, hyödyllisiä keinoja, kun halutaan tiedottaa äh, virastonne toiminnasta. Tiedän, että teillä on tällä hetkellä ammatillisen kouluttautumisen tai kehittymisen suunnitelma. Voitteko kertoa, miten aiotte sitä toteuttaa? Ja miten teidän IT-teknologianne ovat edistyneet? Mitä projekteja on lykätty tulevaisuuteen? Ja sitten tietosuojaan, tietosuojavaltuutetulle. Teillä on sisäinen uusi käsikirja, joka koskee uusien työntekijöiden värväämistä – Kattaako tämä myös yhteistyön EPSON kanssa? Ja minkä vuoksi te olette perustaneet kaksi uutta erityistä virkaa, jotka koskevat seksuaalista häirintää? Tarkoittaako tämä sitä, että seksuaalinen häirintä on lisääntynyt ja miten te näitä asioita sisäisesti hoidatte? Mitä sitten tulee ää, äh, mitä sitten tulee ohjelmistoon ja muuhun aineettomaan äh, aineettomiin hyödykkeisiin, miten, miten te, äh, miten, minkälaista aineistoa teillä on ja ohjelmistoa teillä on halussanne arkaluontoisten tietojen käsittelyyn? nämä olivat minun kysymykseni ja nyt seuraavat Chernetskin kysymykset tilintarkastustuomioistuimelle ja tuomioistuimelle. Kiitoksia, että annatte minulle mahdollisuuden esittää nämä kysymykset. Hyvä kollega, minä annan teille tämän mahdollisuuden, mutta viiden minuutin kuluttua meillä ei enää ole tulkkausta, joten Kysymys kuuluu, eikö meidän pitäisi ehkä pyytää kirjallista vastausta näihin kysymyksiin? Ja eikö sitten ehkä kysymykset voisi myös esittää kirjallisena, mutta olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Wollen Sie sie vortragen? Haluatteko esittää kysymyksen? No, tietysti voimme ottaa vastaan myös kirjallisia vastauksia näihin kysymyksiin niin omiini kuin Chernetskinkin kysymyksiin. Toki me voimme pyytää vastaukset kirjallisena ja näin voimme antaa puheenvuoron muille kollegoille, jotka haluavat vielä esittää kysymyksiä. Ja, genau. Ja, ich habe einen Kollegen noch. Aivan, minulla niin on vielä yksi kollega täällä. Kollega Kalfin ihan lyhyesti pyytäisin. Ja kiitoksia ymmärtämyksestä, että voimme toimia näin. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Äh, haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ensinnäkin äh, äh, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeristä. Tiedämme, että tuomioistuin etsii hyvin paljon juristilingvistejä kääntämään näitä eri tapauksia. Haluaisin kysyä, asuvatko he Luxemburgin alueella vai käytetäänkö e, e, IT Suomia mahdollisuuksia nämä lingvisti juristit voisivat käy, toimia, tehdä etätyötä. Tällä tavoin voitaisiin säästää kustannuksia. Sitten kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Ensinnäkin, onko teillä järjestelmää uudelleen arvioida tuloksia? Pääsihteeri mainitsi, että tilintarkastustuomioistuimen suosituksia hyväksytään, mutta valvotteko niiden täytäntöönpanoa, onko teillä järjestelmä ja raportoitteko tästä järjestelmästä, voisinko saada lisää tietoa siitä. Vielä eräs asia. Onko tilintarkastustuomioistuimen ulkoisten tarkastajien kertomus esitelty budjet- talousarvion valvontavaliokunnalle, ja jos näin ei ole, niin mielelläni sen näkisin. Ja sitten vielä yleinen kysymys. Mielelläni äh, saisin nämä vastaukset kirjallisena kaikille toimielimille. Kovasti arvostin sitä, mitä äh, oikeusasiamiehen edustaja sanoi äh, näistä performanssiindikaattoreista. Ne ovat erittäin tärkeitä kaikille toimielimille. Siksi halusin kysyä, että aiotteko kehittää tällaisia indikaattoreita ja kertoa niistä? Ja toiseksi, oletteko sitä mieltä, että tämä, ja tämä on jatkoa Cheskovan kysymykselle, että parempi tietotekniikan käyttö voi tehdä työstä tehokkaampaa, mutta myös avoimempaa, mitä tulee avoimeen hallintoon ja näihin asioihin. Ja aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin? Kiitoksia. Kiitoksia hyvä kollega Kalfin. Nyt valitettavasti me emme voi saada enää ottaa enää suullisia vastauksia. Siksi pyyntöni muiden toimielinten edustajille on, että voisitteko antaa meille kirjallisen vastauksen näihin suullisiin kysymyksiin. Näin, että siellä nyökkäilette. Hyvä, sitten kiitän esittelijän nimissä ja koko valiokunnan nimissä teidän lausunnoistanne täällä ja odotamme kovasti näitä kirjallisia vastauksia. Kiitoksia, että osallistuitte tänään meidän kokoukseen, mutta esittelijä haluaa vielä puheenvuoron. Pide. Česková. Já bych také chtěla poděkovat. Na začátku jsem to neučinila. Niin, eh, haluan vielä kiittää kaikkia, koska en alussa muistanut sitä tehdä. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen toiminnasta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat valiokunnan istuntoon, vaikka meillä ei ollutkaan kauheasti aikaa. Haluan kiittää erityisesti valiokuntamme sihteeristöä, koska yhteistyömme on ollut aivan erinomaista. Ja toki haluan kiittää myös kaikista niistä huomioista ja vastauksista, ja jotka tulen sisällyttämään mietintööni. Frau Berichterstatterin. Kiitoksia, hyvä esittäjä Cheskova. Kiitoksia pääsihteerille ja toisten toimielinten edustajille. Ja nyt alkaa lounastauko. Ja tämä erityiskertomus, jonka lykkäsimme, otamme sitten heti ensimmäisenä asiana esityslistalla käsittelyyn, jos tämä sopii tiiliin tarkastustuomioistuimen komission edustajalle. Kokous jatkuu sitten kello 15. Nähdään iltapäivällä.